Uh, good afternoon, uh, dear friends. Hyvää iltapäivää, hyvät ystävät. Vuorossa on Stoon tutkimuksen esittely. Aiheena on kielten yhdenvertaisuus digitaaliaikana kohti inhimillistä kielihanketta. Hienoa, todella hienoa. Ja hieno tutkimus ja sen esittely. hoidamme tätä asiaa yhdessä kulttuurivaliokunnan kanssa. Kiitoksia paljon siitä, että kulttuurivaliokunnan edustajat ovat täällä paikalla. Rova Kamer Evert on kulttuurivaliokunnasta paikalla. Hän on kulttuurivaliokunnan uusi puheenjohtaja. Toivon mukaan yhteistyö meidän valiokuntiimme välillä jatkuu yhtä hyvän kuin ennenkin. Pyydän anteeksi sitä, että en voi itse olla läsnä kokouksessa. Nyt äh, aloitamme kuulemalla Stoan tutkimuksesta. Tämä on yhtä mielenkiintoinen sekä kulttuurivaliokunnan että itiravaliokunnan jäsenille. Tutkimus antaa yksityiskohtaista tietoa nykytilanteesta ja suuntauksista, kun on kyse inhimillisestä kielestä ja siihen liittyvästä teknologiasta HLT, Human Language Technologies, on tieto- tai ohjelmistojärjestelmä, joka käsittelee ihmistä kieltä kaikissa muodoissaan, puhuttua, kirjoitettua tai viitottua kieltä. Samalla tarkastellaan erityisiä haasteita, jotka kohtaavat eurooppalaista huolteen sektoria. Me tiedämme hyvin, Euroopan parlamentin käännös- ja tulkkauspalveluista ovat äärimmäisen tärkeitä. Edelleenkin kannattaa tämä tärkeä hanke jatkoa silmällä pitäen. Tässä tarkastetaan myöskin sitä taloudellista vaikutusta, jota kielten muodostamilla esteillä on ja mitä yhteiskunnallisia seuraamuksia on siitä, että teknologian tuki kaikkien eurooppalaisten kielten kohdalla ei ole samalla tasolla. 15 years or something. Tätä hanketta on 17 vuotta viety eteenpäin. Tämä on erittäin tärkeää, kun Euroopassa on kuitenkin 24 virallista kieltä ja yli 60 vähemmistö- alueellista kieltä. Kansalaiset täytyy voida kommunikoida omalla kielellään myöskin Euroopassa rajoit ylittävällä tavalla. Toivon mukaan voisimme olla niin kuin kiinalaisia Kiinassa on yli miljardi ihmistä. Ei voi vaata liikkua Kiinan sisällä paikasta toiseen niin, että he suurin piirtein ymmärtävät toisiaan. Lisäksi täytyy vaalia yhteistä identiteettiä ja kannustaa kansalaisia osallistumaan Euroopan rakentamiseen kielimuureista huolimatta. Täten voidaan myötävaikuttaa Euroopan talouden ja yhteiskunnan kehittymiseen ja luodaan samalla myöskin digitaaliset sisämarkkinat. Tutkimus on teille toimitettu, se löytyy asiakirjojen joukosta. Nyt voimme aloittaa antamalla puheenvuoron Stoan edustajalle. Voin nyt pyytää, että Stoan edustaja pitää alustuspuheenvuoronsa tästä tärkeästä aiheesta. Vera Rivera on tämän tutkimuksen laatija. Kymmenen minuuttia mikäli voitte tähän puheenjohtajan pitäytyä, niin hyvä niin. Olkaa hyvä. All of you for coming here. Kiitos no, johdannasta, herra Buse. Kiitos, että tulitte keskustelemaan tästä olennaisesta kysymyksestä Euroopalla. Haluan kiittää erityisesti yksikköämme, joka on mukana tässä tutkimuksessa. Pyrimme tutkimaan kieliesteiden ja kieliteknologian roolia Euroopassa. Ja pyrimme tarttumaan monikäisen Euroopan mahdollisuuksien digitaalisena aikana. Meillä on useampi aika tänään. Ensin monikielisyys Euroopassa ja miten esteet vaikuttavat Eurooppaan. Sitten kieliteknologian status ja niin sen tulevat trendit. Ja kolmas teema, kieliteknologian sektori ja tutkimus Euroopassa ja sitten politiikka vaihtoehdot Euroopassa. Monikielisyys Euroopassa. Ensinnäkin Euroopassa 28 virallista kieltä ja yli 60 vähemmistä kieltä. Monikielisyys on yksi tärkeimmistä Euroopan kulttuurisen rikkauden piirteistä. Näette tällä kartalla kaikki Euroopan murteet ja kielet Euroopassa, ja niitä on aika paljon. Tämä myöskin Samaan aikaan tärkeimmistä esteistä digitaaliajan toteutumiseksi. Esimerkiksi yli 60 prosenttia eurooppalaisista ei osaa kommunikoida englanniksi. Maiden välillä on suuria eroja. Jossakin maissa yli 80 prosenttia ihmisistä ei kykene kommunikoimaan englanniksi, kuten Unkarissa, joka toisessa päässä luku on 20 prosenttia Hollannissa sellaisessa skenaariossa, jossa voisi käyttää kuusi kieltä Espanjaa, Englantia, Puolaa, Italiaa ja Ranskaa. Silti 15 prosenttia eurooppalaista jäisi ulkopuolelle. Ja osassa maita yli puolet väestöstä ei osaa näitä yhtä, osasi näitä kuutta tärkeintä kieltä, jotka näkyvät tästä diasta. Ja vasta tietysti sosiaaliset tilastot osoittavat tätä, näitä eroja. Koulutusero selittää eniten osaa, sitä osaako englantia vai ei. Ja yliopistossa opiskelu lisää englannin hyvän osaamisen todennäköisyyttä, todennäköisyyttä 20-kertaiseksi. Tässä ei ole mikään kuilu ainoastaan, vaan epäreilu kuilu Euroopan kansalaisilla. Täällä on merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, maahanmuuttajien integroituminen, työntekijöiden muuttaminen, julkisten palveluiden saavutettavuus, räätyrittävä kauppa, kansainvälinen kauppa. Näemme työntekijöiden liikkuvuudesta, että niiden eurooppalaisten määrä, joka on muuttanut toiseen maahan työskennelläkseen, on vain 6 prosenttia – kuulua pidetään luvun alhaisuuden yhtenä tärkeänä syynä. Meidän analyysimme mukaan kielikuulujen voittaminen nostaisi osallistumisasteen, mutta muuttamisasteen 16 prosenttiin, eli lähes kolmenkertaiseksi nykyisestä. Taloudellisesti tällä merkitystä elektronisessa sisämarkkinoilla näemme, että markkinat ovat Äh, kulttuuristen, kielen ja muiden syiden vuoksi jakautuneet kuuteen alueeseen. Onko se tällä hetkellä lähes kukaan ei osta rajan yli, yli tuotteita Euroopassa Unkarista. Ja kieliesteiden voittaminen lisäisi kuudella miljoonalla mahdollisia ostajia. Tämä on koska enemmän kuin online käyttäjien määrään. Unkarissa on tällä hetkellä lähempänä miljoonaa. Eli meillä olisi valtava mahdollisuus tässä maassa sitä maan kilpailukykyä ja lisätä e-kauppaa voittamalla kielimuuri erot, ylittämällä kielimuurin. Miten teknologia voi auttaa muurien murtamista? Kyllä teknologia on jo monien digituotteiden digitaaliset avustajat, kuten Cortana esimerkkinä kolme tärkeintä ryhmää, älykäs sisältö, puheenvuorovaikutus ja konekääntäminen. Konekäännöksistä odotetaan ratkaisevaa teknologiaa kieliesteiden poistamiseksi ja syvä oppiminen ja neuro, neuraalioppiminen, oppiminen, neuro, neuraaliverkot ovat keinoja, joissa voidaan käyttää valtavaa määrää dataa ja koneoppimista ja näin ylittää esteet. Tässä on Googlen neuraaliverkkoa. En mene yksityiskohtiin, mutta Google toteaa, että he ovat hyvin lähellä pääsemässä käännöksessä ihmisten tasolla uuden teknologian avulla. Odotetaan, että seuraavina vuosina nämä teknologiat kehittyvät tasolle, jossa ne tarjoavat samantasoista konekäytävästä kuin mitä ihmisten käytäminen on. Nämä teknologiat ovat datariippuvaisia, eli täytyy olla järkeiltä paljon dataa, jotta teknologia toimii. Mutta näemme Euroopasta, että digitaalista tukea ja dataa herkielille on hyvin vaihtelevissa määrin. Yhdessä metatutkimuksessa todettiin, että useimmille Euroopan kielistä tuki on heikko tai sitä ei ole ollenkaan. Monet pienet eurooppalaiset koulut kuuluvat digitaaliseen sukupuuttoon. Tämä on aito ongelma. Mikä on seuraava tavoite teollisuudelle kieliteknologian alueella. Ensinnäkin internetekosysteemiä hallitsevat lähinnä eurooppalaiset yritykset, lähinnä amerikkalaiset. Joten englanti on yksi tärkeimmistä kielistä ekosysteemissä. Tässä että englannin tuen ero, joka on vihreä sivu, ää, viiva, ja sitten muut kielet ekosysteemissä. sanoisin, että kieliteknologian yritysten määrä Euroopassa on aika iso, mutta suurin ongelma on, että ne ovat lähinnä pieniä tai erittäin pieniä yrityksiä. Useimmissa on alle 200 työntekijää ja neljässä on mikroyrityksiä, joissa on vain muutama työntekijä. Eli kieliteknologiateollisuus on hyvin pirstoutunut Euroopassa. Tutkimusekosysteemissä Euroopalla on pitkäaikainen tutkimusperinne 200 keskusta, jotka keskittyvät tähän. Euroopassa on ollut erittäin onnistuneita projekteja, kuten Moses, jota komissio teollisuus käyttää. Se on avoimen koodin koneoppimisjärjestelmä, jolla voi helpottaa eri kielten oppimista, mutta voisimme sanoa, että tutkimusekosysteemi Euroopassa – suurimmalta osin ei ole onnistunut lisäämään investointeja tällaisiin teknologioihin. Euroopan teollisuudella on isoja haasteita, pirstoutumista on paljon, suurimmat pelaajat ovat amerikkalaisia, suuret yritykset, lähinnä amerikkalaiset, ovat hankkineet eurooppalaisia yrityksiä. Ja Eurooppa Euroopan tutkimus on ollut eristäytynyttä. Eli tarvitaan voimakkaasta aloitteiden koordinointia, tiedon, infrastruktuurin ja resurssien jakaminen lisäisi tehokkuutta kaikki, kaikkien kielten tapauksessa, ei vain isojen, vaan pientenkin. Ja meidän täytyy saada eurooppalaisten yritysten koko kasvamaan, että, että meillä olisi pienten yritysten sijaan eurooppalaisia jättäläisiä. Mitä EU tekee? Me näemme, että nämä teknologiat ovat tärkeitä Euroopan monikieliselle ympäristölle. Ja niillä voitaisiin voittaa haasteita, joita voisimme odottaa pankista tukea instituutiolta, mutta olemme analysoineet yli 3000 teknistä, strate- poliittista ja strategista dokumenttia komissiolta ja parlamentilla, ja tulokset ovat erittäin suuri pettymys. näemme, on isoja eroja, miten nämä asiakirjat kattavat esimerkiksi pilvi, pilvipalveluita ja massa internetiä, esimerkiksi internetiä ja sitten kieliteknologiaa, blogit, tekniset asiakirjat ja muut. Ei ole kauhean relevantteja. Tämä heijastuu myös komission politiikka-asiakirjoista esimerkiksi digitaalisen sisämarkkinastrategian puitteissa mainitaan monikäiset palvelut vain lyhyesti. Vaikka tutkimusten mukaan kieli on yksi suurimmista digitaalisen sisämarkkinoiden esteistä. Leo-instituutiot eivät tartu haasteeseen. Sitten me tarkastelemme politiikkaa, institutionaalisia politiikkoja ja toimielimen ke- kehikon luomista ja politiikka-analyysin luomista. Nämä ovat asioita, joita me ehdotamme. Me ehdotamme, että olisi tutkimuspolitiikka, joka vahvistaisi geoteknologian asemaa ja me, ne pitää tukea olemassa olevia foorumeita ja lähestymistapoja ja ainoastaan englanninkielisiä, jotta kaventaisimme kuilua kielten välillä. Ehdotamme myös sitä, että sidosryhmät kansalaiset yritykset ymmärtäisivät paremmin, että niiden tietoisuuden taso lisääntyisi teknologian tärkeyden suhteen. Koska nämä teknologiat ovat tärkeitä palveluita monikieliselle Euroopalle. Me suosittelemme julkisten tai julkisen sektorin investointi välineitä ja kiihdyttimiä kieliteknologian alueella. Ja myös koulutetun henkilökunnan tarve on suuri. Ja sitten on julkisen palvelun politiikkaa esimerkiksi innovatiivisen teknologian alueella ja julkisia hankintoja, jotka tapahtuvat ennen kaupallistamista. Näin tukisimme kielten monimuotoisuutta ja teollisuutta. ja olen lähes päättänyt tässä, siis pääjohtopäätökset, kieli, esteet Euroopassa ovat merkittävät, joilla on merkit- tärkeitä sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. Ihmiskielen teknologia kehittyy erittäin nopeasti syvän oppimisen neuroaliverkkojen asiasta, ja se tarjoaa mahdollisuuden murtaa nämä muu, kielimuurit. Euroopan teollisuus ei näytä olevan kovin hyvin valmistautunut vastaamaan näihin haasteisiin. Pirstautumisen vuoksi ja siinä pitäisi tehdä jotain. Se politiikan näkökulmasta. Nämä teknologiat eivät ole esillä nykyisessä IT-strategiassa, mikä on aika hämmästyttävä ja ehdotamme politiikkaa, jolla pelastaa tilanteen. Kiitos. Thank you for your presentation. And... Uh, Kiitoksia tästä alustuksesta. Nyt haluan äärimmäisen lämpimästi toivottaa tervetulleeksi kollegamme Euroopan parlamentin entisen jäsenen ja Itävalakunnan jäsenen Vittoria Brodin. Kiitos Vittoria, että olet täällä tänään meidän kokouksessamme. Me muistamme sinut oikein hyvin, ainakin jotkut meistä muistavat sinut, ja sinä olet aina mitä lämpimimmin tervetuloa Euroopan parlamenttiin meidän valiokuntaamme. Sinähän olet erittäin aktiivinen valiokuntamme jäsen. Kiitos paljon. Okay, if you want to save... Jos sinä haluat sanoa muutaman sanaisen, niin sehän olisi hieno juttu, mikä haluat käyttää puheenvuoron. Mr. President. Puheenjohtaja. Kun kahden ja puolen vuoden jälkeen tulin tänne takaisin, olen suorastaan nyt liikuttunut. Tämä paikka oli elämässäni niin erittäin tärkeä paikka, kun pyrin ymmärtämään ihmiskunnan ongelmia ja teollisuuden ongelmia. Se on minulle tärkeää aikaa. Kuljetan aina mukanani tätä henkeä, jonka sain teiltä ja kollegoilta, puheenjohtaja. Teiltä minä sen kipinän sain. Salin ette puheenjohtaja, että että tervehdin kaikkia kollegoita ja aiempia kollegoita suoraan tässä samaisessa paikassa, joka oli niin kovin tärkeä minulle. Kiitos siitä. Kiitoksia paljon. Thank you, Vittorio. Thank you very much. Vittorio, paljon tästä, paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Emme ole entisiä kollegoita, olemme nykyisiä kollegoita ja te olette vierailija. Kuka tahansa jäsen voi tulla valiokuntamme kokouksen mukaan, joten sinä olet äh, teknisesti katsotuna vierailija. Nyt menemme itse keskustelun sitten. Paul Rybich. Mikä ei valiokunnassa ole muuttunut, kuten huomaat, Vittoria. Uh, with the chair, president of... Uh, Toivottavasti voitte Stoan edustajalle sitten kysymyksenä. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Tuohan tarkoittaa Scientific Technology Option Assessmentia. Me pyrimme ymmärtämään toinen toisemme. Tämä on viestinnässä äärimmäisen tärkeää. Toit esille viisi painopistealuetta. Ensinnäkin kansainvälinen liikkuvuus, sen kestävyys, Toiseksi maailman varat ja resurssit, niiden optimaalinen käyttö. Kolmanneksi se, että tosi maailmasta tehdään reaalimaailman peili ja pyritään siihen, että ihmiset voivat käyttää sellaista teknologiaa, jotka esimerkiksi edesauttavat heidän terveyttään. Jos olet vaikka lentokentällä, syntyy jokin terveysongelma ja itse puhuu jonkin pienen kielialueen kieltä, täytyisi pyrkiä siihen, että pystyy tästä huolimatta kuitenkin viestimään tehokkaasti. Ja dataa antaa meille mahdollisuuden siihen, että kielikompetenssi paranee. Tähän liittyy miljardibisnes jos koodaus, koodaus joskus aloitetaan jo lasten tarhassa. Viime vuonna kävin Stoan kanssa piilaaksossa. Google käytti prosentin tuotoistaan erilaisiin yhteiskunnallisiin toimiin, pakolaiskriisin käyttämiseen. He jakoivat noin 500 000 iPhonea, olivat mukana pakolaisten kanssa tehtävistä toimista, koska usein kielenkäyttö, armeijan käyttö teki tilanteesta erittäin hankalia. Sitten kiinalaisten kanssa tehtävä yhteistyö, piktogrammien käyttö, sekin oli pohjana uudelle yhteistyölle. Parlamentissa keskustellaan joskus maakohtaisista rajoituksista. On selvää, että tässä on myös kansallisia esteitä – talous, kulttuuri, urheilu. Näille aloille kielitaito on usein aivan keskeistä, jotta saadaan vipuvaikutuksia. Meillä on seitsemäs tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma ja nyt aletaan keskustella myös kieli sisämarkkinoista ja siihen liittyvästä tarpeellisesta infrastruktuurista. Meidän täytyy ottaa tähän liittyvä työ vakavasti olla moninaisuudessamme yhtenäisiä, viedä sitä eteenpäin. Se tuo meille maailmanlaajuisesti kilpailukykyä. Täällä tulkataan 27 kieltä mm, simultaanisti ja Google-kääntäjän avulla voidaan kääntää tekstejä. Tämä on valtava ala algoritmit, teko, keinoäly ja niin edelleen, jotta pääsemme virtuaalimaailmaan. Myös meidän tässä valiokunnassa täytyy tehdä oma osuutemme. Kollega Saudarkassa, joka keksi ajatuksen, että tällainen tutkimus tehdään ja tämä esitys sitten saatiin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja onnitella teitä erittäin hyvästä tutkimuksesta. Tätä erittäin kokenut tutkija ja haluaisin kiittää Stoaa siitä, että se tuki tätä ajatusta. En nyt aio kommentoida itse tutkimusta. Tutkimusta pitäisi tutkailla. Siinä on erittäin hyviä ajatuksia mukana. Haluaisin sitten lukuisia huomioita. Euroopassa on erittäin monikielinen, monikulttuurinen perintö, joka on syvälle juurtunut. Euroopassa on erittäin hyvää tutkimusta ja kehitystä ja potentiaalia tässä suhteessa, mutta Euroopassa ei ole erästä asiaa. Euroopalla ei ole monikielisyyspolitiikkaa ja monikulttuuripolitiikkaa tietoyhteiskunnan ajan kautena. Euroopalla ei ole politiikkaa, joka liittyy digitaaliseen kenttään kielten yhteydessä. Eurooppa on jäänyt tässä jälkijunaan, kuten täällä jo mainittiinkin. Eurooppa on jäänyt jälkeen kieliteknologia alalla, kun menee Euroopan ulkopuolelle. Tilanne on toinen. Eurooppa tekee hyvin paljon, mutta ei vielä riittävästi tässä suhteessa. Tarvitsemme kipeästi tällaisia tutkimuksia. Tutkimuksen yhteydessä jo mainittiin, että politiikkaa voitaisiin vie, viedä yhteen tai toisenkin suuntaan. Meidän täytyy päästä eteenpäin eurooppalaisessa monikielisyys- ja eurooppalaisen monikielisyyspolitiikassa digitaalisena aikakautena. Lopuksi vielä haluaisin mainita joitakin esimerkkejä. Mention Google, uh, we have seen on, on, on, on the screen. Uh... Me näimme äsken kuinka Google on kehittynyt, edistynyt paljon kieliteknologia kysymyksissä neuro, neuronikytköksinen. Hyvin paljon työtä on tehty Euroopassa. Googlen toimisto, joka tätä asiaa vie eteenpäin, on Lontoossa. Meillä Euroopassa on yksi miljardin hanke, Not in this one billion project. Miksi näin tällainen miljardiluokan hanke toteutetaan kuitenkin Euroopan ulkopuolella? Ei Euroopassa, ei minua. En minä vastusta tällaisia ilmeisen kielen liittyviä hankkeita, mutta meidän täytyy jatkuvasti vain säästää rahaa ja keskittää ponnistelumme. Tämä on vain yksi esimerkki. Tee mitään sattumaa, tämä HLT projekti. Meidän täytyy pohtia, miten viemme tätä se eteenpäin. Human Bank Project ja Human Language Project. Kenties parlamentti voisi päättää tukea näitä hankkeita. Tämä olisi hyvä asia. Toshinovski. Edustaja Toshinovski. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu eh, opakovat slova, se kterými velmi slovo. Kiitos, puheenjohtaja. En toista sitä, mitä kollegat ovat. Ja sanon, että olen heidän kanssaan samaa mieltä. Olen vakuuttunut, että tämän tutkimuksen haaste on nähdä, miten, minkälaisia käännösmahdollisuuksia kenellä on ja minkälaisia algoritmeja ja matemaattisia malleja kääntämiselle on. Euroopan haaste on ne kielinen monimuotoisuus, joka on osa Euroopan perintöä. Euroopalla, Euroopalla on tärkeämpää, mutta se tärkeämpää kuin Yhdysvalloille säilyttää monimuotoisuus. Emme voi sanoa, mikä on tärkein eurooppalainen kieli. Meillä on ollut monimuotoisuutta jo vuosisatojen ajan. Tämä algoritmipohjainen kääntäminen on erittäin haastavaa. Siksi olen samaa mieltä monen kollegoiden kanssa, että ei pidä unohtaa tätä sektoria Euroopassa. Meillä on ajatus, että meillä on paljon saavutuksia, että kaikki ovat monta kieltä, mutta Näemme, että Yhdysvalloissa edistys on nopeampaa kuin Euroopassa. Siis meidän täytyy keskittyä tämän kysymyksen pariin ja omistautua näille tieteellisille kysymyksille. Meillä on äh, oltava käännösratkaisuja Meidän on ymmärrettävä myös ihmisaivojen toimintaa. Eikä meidän pidä jättää sitä lähestymistapaa huomioimatta. Kiertoteknologialla on myös vaikutusta paljon monille muille sektoreille. Ja vielen, vielen Dank. Äh, Ersta Niebler. Auf meiner Seite. Kiitoksia. Kiitos myös minun puolestani erinomaisesta alustuksesta. Minäkin aloittaisin puheenvuoroni kiittämällä Stoa ja Paul Rybiä siitä, että ylipäätään teetettiin tällainen tutkimus tässä. Saudargas oli moottorina tälle. Kiitoksia hänellekin. Hän on jo vuosien ajan käsitellyt monikielisyyttä Euroopassa, pitänyt sitä kartalla ja saanut sen mukaan meidän töihimmekin. Muutama kommentti Kieli on mielestäni osa kulttuuria. Ilman kieltä ei ole kulttuuria. Eurooppa elää kulttuurisesta moninaisuudesta. Ja minulle, aivan kuten täällä sanottiin, on aivan keskeistä, että pidämme kiinni eurooppalaisesta kielten moninaisuudesta. Joten kiitoksia vielä kerran tästä aloitteesta. Emme saa polkea tässä paikallamme, vaan meidän täytyy pohtia, mitä voimme tehdä, lisätä tietoisuutta, ja oman kielen tietoisuuden lisäämisen lisäksi pitäisi pohtia sitä, miten tekniikkaa voidaan käyttää, jotta voitaisiin edistää tätä kielten moninaisuutta EU-ssa vielä huomattavasti voimakkaammin. Tästä kollegatkin taisivat puhua. Miksi Englannilla nyt on netissä näin voimakas rooli, sitä on turha pohtia, vaan täytyy pohtia sitä, miten edistämme kielten monimuotoisuutta uusien medioiden ja teknologioiden avulla. Ehkäpä tästäkin voitaisiin teettää uusi tutkimus tai muuten kartoittaa sitä STOAN kautta. Se on erittäin tärkeää niin, että todella voidaan pitää yllä tätä kielten monimuotoisuutta. 23.6. viime vuonna Yhdistynyt kuningaskunta päätti erota EU-sta, ja jos Brexit toteutuu, silloin meidän täytyy tarkastella myös kielijärjestelmää täällä. Syntyykö siihen kenties muutoksia? Pitääkö Euroopan unionin toimielimissä sitten painottaa muita kieliä ehkä hieman nykyistä enemmän? Thank you very much, madam. Kiitos paljon rouva. Edustaja. Seuraavaksi Jaromir Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää nyt tilaisuutta hyväkseni, koska tulkit ovat paikalla, ja puhun nyt tsekkiä äidinkieltäni. En oikeastaan tiedä, missä määrin Stoa tarkasteli eri kieliperheitä sitä tosiasiaa, että jotkut kieliperheet käyttävät samantyyppistä syntaksia. Kaikissa kieli- tai käännöskoneissa tai käännöskoneella voidaan helposti silloin kääntää lehtiartikkeleita ja muuta, mutta heti kun tulee hyvinkin tekninen teksti eteen, silloin törmätään erityisilmauksiin. jotka liittyvät tähän kyseiseen alaan, olipa sitten kyse lasin valmistamisesta tai metallin käsittelystä. Nämä ovat erikoisaloja, joita on hyvin vaikea tuntea. Itse olen tarkastanut joitakin tällaisia käännöksiä ja teknistä kieltä näissä käännöksissä. Tämä työ osoitti, kuinka vaikeaa tämä kääntäminen on. Ei pelkästään se, että syntaksi on oikein, vaan myöskin sanavalinnat täytyy olla kunnossa. Lisäksi täytyy varmistaa teksti on tekniseltä, teknologiselta kannalta paikkansa pitävä. Ja tähän ei vielä päästä vähän aikaan. Tämä kyllä kestää. Kiitoksia nyt kun täällä puhutaan monikielisyydestä, niin kaikkien oikeastaan pitäisi käyttää äidinkieltä, joten minä yritän noudattaa ainakin tämän esitystän kohdan ajan tätä periaatetta. Paikalla on myöskin komission edustaja Marco Marcella, joka tulee Connect-pääosastolta. Pyytäisin, että puhutte korkeintaan yhden minuutin, vain yksi minuutti paketti, koska ministerit odottelevat jo tuolla ulkopuolella. Olisin painottaa sitä, että komissio kuitenkin on täällä edustettuna. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitämme raporteista. Seuraamme stoa. Tuon mä sen, että teknologialla on rooli kieli muurien madaltamisessa. Ja täällä on myös taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. On kiinnostavaa todeta, että teknologisesti puhuenkin on tai käsitellyssä on eroja. Meistä on myöskin myönteistä, että komission sektorille tarjoavat tärkeät panokset tunnustetaan eri, niin konekäynnisjärjestelmissä, neuraaliopimisessa myös. Odotamme raportteen tuloksia ja varmasti jatkoa seuraa puoleltamme. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Teilläkin oli tilaisuus käyttää äidinkieltänne, tai olisi ollut, mutta tietysti tekin täällä voi puhua jotakin muutakin kieltä. Edustaja Langen. Minä todella tuen tätä tutkimusta. Olen 23 parlamentin vuoden vuoteni aikana nähnyt sen, miten oma äidinkieli on usein jäänyt taka-alalle viestinnässä, kun näkee, kuinka englantipainoitteisia kaikki neuvottelumme ovat, ja kun ottaa huomioon, kuinka hankalia teknisiä tekstejä käsittelemme, niin äh, täytyy muistaa, että tekstejä pitää myös pystyä käytännössä täytäntöön panemaan. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Tämä pitää sisällään paljon erilaisia kieliä ja kulttuureita. No jos menen vaikkapa Washingtonin äh, avaruusmuseon, siellä Käytössä ovat Englanti, Ranska, Saksa ja Espanja. Täällä ei juuri näe muuta kuin Englantia, joskus harvoin Ranskaa, mutta Puola, Saksa, Italia, Espanja, niitä ei näe missään. Ja siksi tämä tutkimus on tärkeä ja siksi kenties varsinkin jos Iso-Britannia lähtee EU-sta, meillä on vielä täällä pari maata, jossa englanti on pääkielenä, mutta ei enää näin laajasti. Eh, Kiitoksia tästä lausumasta. Tietystikin voin todeta, että te olette oikeassa. Joskus lipsumme, emmekä käytä äidinkieltämme, mutta meidän täytyy voida kommunikoida keskenämme, myöskin parlamentin käytävillä. Ja silloin meillä ei ole tulkkeja käytettävissämme, joten joudumme käyttämään jonkunlaista yhteistä kieltä. Tietysti te olette aivan oikeassa. Pyytäisin, että professori Rivera tekee pienen yhteenvedon vielä lopuksi, mutta hyvin hyvin lyhyesti vaikka, koska aika on loppumassa käsiin. Um, I think we have been hearing today... Tänään on keskusteltu kovasti omista kielistämme ja siitä, miten meidän tulisi pystyä niitä käyttämään, kun toisillemme puhumme. Euroopassa on lukuisia kieliä ja meidän täytyy todella vielä eteenpäin sitä, että jokaisella on oikeus käyttää omaa äidinkieltään esimerkiksi julkisia palveluita käyttäessään. Tämä ei ole ollut vielä oikealla tavalla edessä ja käsittelyssä Euroopassa. Siksi englannista on tullut näin valtakieli, mutta nyt meillä on mahdollisuus puuttua tähän. Meidän täytyy todella pureutua nyt tähän keskeisen teknologiaan, josta puhumme. Kiitoksia paljon. Jäämme nyt odottelemaan jatkoa tälle raportille.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 one person here and the second person here. We have two minutes, so we're sitting a bit differently than usual. Uh, dear friends. Hyvät ystävät, naiset ja herrat, aloittakaamme nyt kokouksemme yhdessä neuvoston puheenjohtajan valtioneuvoston kanssa. Puhumme nyt televisiointipolitiikan ja sisämarkkinoiden painopistealueista. Paikalla meillä täällä on asioista vastaava Maltan ministeri Emmanuel Malia. Hän vastaa digitaalisesta meri- ja palvelutalouden asioista. Lisäksi meillä on paikalla tutkimusta, innovointia ja avaruutta koskevat painopisteet asioista ja tutkimuksesta, innovaatiosta, nuorista ja urheilusta vastaava parlamentaarinen valtiosihteeri Chris Agius. Valtiosihteeri, joka vastaa tutkimuksesta, innovoinnista ja avartokoskeista koskevista painopisteistä. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu, jota nyt tullaan käymään. Haluaisimme keskustella teidän kanssani myöskin Enisasta, digitaalisista sisämarkkinoista tietystikin, digitaalisista meri- taloudesta, kilpailukyvystä, yhteisestä tutkimuskeskuksesta, teknologian innovointiinstituutista ja tämän tyyppistä kysymyksistä. Maltaan puheenjohtajakaudella kaikki nämä seikat tulevat olemaan erittäin tärkeässä asemassa. Ja varsinkin Prima-aloite, josta keskusteltiin muutama tunti sitten, on tärkeä. Uusi teleliikennekoodeksi ja roaming verkkovierailujen tukku, hinnoittelu. Tämä on erittäin tärkeä asia myöskin meille. Muistuttaisin kollegoita siitä, että voimme esittää myöskin kysymyksiä Maltan edustajille. Ja nyt jäämme odottelemaan alustuks, alustuspuheenvuoroja. Pyydän, että te arvoministerit pidet, tai todetaan teille arvoministerit, että haluan toivottaa teille erittäin lämpimästi tervetulleeksi te- tervetulleeksi siis Euroopan parlamenttiin. Teleliikennepolitiikka, digitaaliset sisämarkkinat ja kaikki nämä seikat, jotka mainitsin, ovat meille tärkeitä. Kenties voisin pyytää, että arvon ministeri Malia puhuisi ensin. Hän pitää nyt alustuspuheenvuoronsa ja sitten ryhdytään keskustelemaan. Thank you, Mr. Chairman. I, I, I shall... Kiitos puheenjohtaja. puhun aluksi omaa kieltäni, maltan kieltä. Ja sitten kun siirryn käsittelemään me käytän englantia. Eurooppaa on pidetty rauhan, kehityksen ja toivon tyyssijana. Ja tämä on ollut Eurooppa-hankkeen ansiota. Monet kenties suhtautuivat skeptisesti tähän yhteiseen prosessiin. Ja nyt kun tämä hanke on 60-vuotias pienen Maltan, on kunnia johtaa unionin neuvostoa. Nyt meidän täytyy yhdessä käydä läpi viimeistä 60 vuotta ja meidän Velvollisuutemme on suojella sitä, mitä olemme saaneet aikaan, ja myös viestiä tämän hankkeen tuomista eduista kansalaisille, eduista, jotka joskus unohdamme. Tämä on myös loistava tilaisuus katsoa tulevaisuuteen. Eurooppa tarvitsee uutta pontta ja viimeaikaiset kehityskulut Euroopassa osoittavat, että EUn pitää lähentyä merkittävästi kansalaisiaan ja tehdä entistä tehokkaammin yhteistyötä ja tarjota kansalaisilleen entistä parempia mahdollisuuksia toimia, jotta he voivat menestyä. Poliittiset viime vuoden tapahtumat ovat jättäneet meihin kaikkiin jälkensä. Uudistukset ovat entistä tärkeämpiä ja meidän on nyt syytä olla lähempänä kansalaisiamme. Ja Eurooppa-hanke ja sen perusta on viime aikoina muuttunut. Malta on päättäväinen siinä, että se kantaa oman kortensa tähän Eurooppa-hankkeen kekoon. Me teemme työtämme neuvostossa, teemme yhteistyötä teidän kanssa ja toivottavasti Eurooppa nousee, nostaa päätään ja on entistä voimakkaampi. Tiedämme, että kuusi kuukautta on lyhyt aika, mutta olemme kunnianhimoisia ja haluaisimme viedä tiettyjä hankkeita eteenpäin, tehdä niistä entistä uskottavampia, mutta olemme realistisia, tiedämme mitkä rajat toimintaan liittyy, mutta tiedämme myös missä vahvuutemme piilevät. Siksi emme käyttää muita neuvoston jäsenmaita kumppaneinamme ja viedä asioita eteenpäin. Samalla teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, yhteistyön ja rehellisyyden hengessä. Puheenjoht- vara- pääministerimme, varapääministerimme, opposition edustajat ovat olleet täällä parlamentin jäseninä ja tämä merkitsee sitä, että me tiedämme kuinka tärkeä paikka Euroopan parlamentti on ja mikä rooli teillä on Euroopan kansalaisten suorana edustajana ja siinä, että te säädätte lakeja heidän etujensa mukaisesti. Me olemme ylpeitä siitä, että saamme johtaa Euroopan unionin neuvostoa tällaisella hetkellä. Me todella pyrimme siihen, että töihin saadaan uutta vauhtia ja näin voitaisiin lähentää kansalaisia toisiinsa kuluttajina, toimijoina, sidosryhminä, jotka lisäävät hyvinvointia. Siksi olemme tai puhumme sisämarkkinoista, turvallisuudesta, maahanmuutosta, naapuruspolitiikasta, sosiaalisesta osallistumisesta ja merialasta painopisteinämme, koska uskomme, että me voimme tuoda esille sellaisia asioita, jotka ansaitsevat huomiota. Enkä läpi näitä kaikkia painopistealueita, mutta jos teille sopii, kerron työohjelmastamme sen osalta, mikä koskee teidän valiokuntanne. Members, good afternoon. Varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitoksia lämpimästä tervetulotoivotuksesta. On hienoa saada kutsu ITRE-valiokuntaan esittelemään Malta, Maltan puheenjohtajakauden digitaalisia painopistealueita seuraavan puolen vuoden aikana. Itse tulen vastaan ministerinä digitaaliasioista ja siksi pyrin tapaamaan mahdollisimman monia teitä, teistä. Meillä on tiettyjä huolenaiheita ja prioriteetteja, joita parlamentillakin on näissä asioissa. Olen aina uskonut, että avoin, rehellinen viestintäkanava lainsäätäjän kanssa on hyvin tärkeää sille, että puheenjohtajuutemme voi onnistua. Ja voin vakuuttaa teille, että meidän puolestamme pyrimme pitämään viestintäkanavat avoinna koko puheenjohtajakautemme ajan. Olemme saarivaltio, meillä ei ole minkäänlaisia suuria yhteyksiä Manner-Eurooppaan ja siksi digitalisaatio ja yhteydet ovat Maltalle tärkeä asia. Me tiedostamme ne hyvin. Digitaalinen aika voi tuoda mukanaan valtavasti mahdollisuuksia, joita ei välttämättä vielä vähän aikaa sitten voitu kuvitella. Ne tuovat mukanaan kasvua ja työpaikkoja. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että pyrimme saattamaan digitaaliset sisämarkkinat loppuun ja samoin meidän täytyy varmistaa, että kaikki palvelee tarkoitustaan, ei pelkästään lyhyellä aikavälillä, vaan myös jatkossa. Tässä yhteydessä ja tiivissä yhteistyössä trio tai troikka kumppaneidemme kanssa ja parlamentin kanssa Malta pyrkii käymään puheenjohtajakaudella läpi kunnianhimoisen agendan. Me jatkamme arvokasta työtä, jota Slovakia ja Alankomaat puheenjohtajakausillaan tekivät. Ja haluamme varmistaa, että jatkossakin on vakaa pohja jatkaa töitä. 5G-teknologiaa, meidän täytyy kaiken siihen valmistautua. Tämä on mahdollisuus Euroopalle olla teknologian kehityksen eturintamassa. Digitalisoitunut, yhteenliittynyt Eurooppa voi tarjota valtavia mahdollisuuksia kaikille. Maltan puheenjohtajakausi pyrkii tekemään yhteistyötä sekä neuvoston että komission että Euroopan parlamentin kanssa niin, että saamme suurimmat mahdolliset hyödyt sekä kansalaisillemme että yrityksillemme. Uskon, että se ripeä tapa jolla on käsitelty 700 megahertsin ja toisen taajuuden asioita osoittaa, että voimme tehdä hyvin yhteistyötä. Sähköisen viestinnän koodi tulee olemaan töidemme pohjana. Koodiin liittyvä työ on epäilemättä äärimmäisen tärkeää ja puheenjohtajakaudella me uskomme, että päivitetyt puitteet televiestintäalalle alalle sellaiselle, että se pystyy pureutumaan tuleviin haasteisiin ja kehitys, kehityskulkuihin digitaalisessa maailmassa on aivan keskeisen tärkeää. Uskomme, että se, että saamme uudet toimintapuitteet, paremman, paremmat yhteydet ja selkeämmät säännöt vie meitä eteenpäin ja siksi työstämme koodia erityisesti palveluiden osalta ja viemme tätä asiaa mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Teemme tiivistä yhteistyötä sekä tulevan puheenjohtajan Viron kanssa että parlamentin esittelijän kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että asiassa todella päästään mahdollisimman hyvin eteenpäin. Yhdeksäs kesäkuuta järjestetään televiestintäministerineuvosto, jossa asiaa tarkastellaan. Sitten tukku roaming paketti, kuten tiedätte, neuvoston ja parlamentin välinen työ on edennyt vakaasti tässä asiassa ja voin luottavaisin mielin uskoa siihen, että tämä saatetaan päätökseen niin, että kesäkuun puolin välissä maksut ulkomailla ovat samat kuin kotimaissa. Usein Neuvottelut ovat olleet hankalia, mutta uskon, että tavoitetaso on kummallakin puolella sama. Tämä, tämän asian edistäminen on myönteistä sekä kansalaisille että yrityksille on hienoa ja odotan, että tämä saatetaan päätökseen tulevina viikkoina. Me pyrimme edistämään myös asetusta, jolla lisätään internetyhteyksiä julkisilla paikoilla ja paikallisyhteisöissä. Parlamentin sisäinen prosessi ollaan saattamassa päätökseen tämän vuoden huhtikuussa ja voimme aloittaa kolmikantaneuvottelut tästä asiasta asian loppuun saattamiseksi. Me, meidän puheenjohtajuus kautemme osuu myös digitaalisen sisämarkkinastrategian 2,5-vuotis kauteen me aiomme katsoa digitaalisen sisämarkkinoiden strategiaa uudelleen. Malta haluaa, että tämä puheenjohtajakausi on menestys koko Euroopalle. Jos yhdessä pystymme hyödyttämään täysimääräisesti digitaalisia sisämarkkinoita, saamme kourin etuja talouksillemme, yrityksillemme ja perheillemme poistamalla kaupan esteitä ja parantamalla kuluttajapalveluiden saatavuutta ja suojaa. Hyvät jäsenet, puheenjohtajavaltio aikoo tehdä työtä tehokkaasti, voimallisesti, niin että pääsemme yhteisiin tavoitteisimme ja saamme Euroopasta maailmanlaajuisen johtajan niin, että digitaalisuudesta tehdään kilpailukyvyn innovaatioiden ja turvallisuuden keskiö. Tämä koskee meitä kaikkia sekä yrityksiämme, mutta yksin emme tähän pysty. Jotta todella pääsisimme tavoitteisiimme, tarvitsemme tukea ja yhteistyötä Euroopan parlamentilta. Olemme erittäin kiitollisia tällaisesta yhteistyötä työstä ja olen äärimmäisen luottavainen siihen, että yhdessä voimme tehdä Euroopasta entistä paremmin sekä kansalaisillemme että yrityksillemme. Kiitos. Kiitoksia tästä puheenvuorosta, arvon ministeri. Seuraava puhe sitten. Tutkimus, innovaatiot ja avaruuspolitiikka ovat aiheena ministeri Chris Agiossa tutkimuksesta, innovaatiosta, nuorisosta ja urheilusta vastaava valtiosihteeri. Olkaa hyvä. Colleagues, good afternoon. Puheenjohtaja, kollegat, hyvää iltapäivää. Kiitos puheenjohtaja Punsak. Arvoisat parlamentin jäsenet, on suuri kunnia etuoikeus olla esillä teille tänään valtaan puheenjohtajuuden ohjelman tutkimuksen ja avaruuden alueella. valta tunnustaa sen tärkeän suhteen, joka on neuvoston ja parlamentin välillä. Molemmat ovat lainsäädäntövallan käyttäjiä ja olemme sitoutuneita avo- meidän vuoropuhelun parlamentin kanssa. Siksi meille tämän päivän puhemahdollisuus on tärkeä. Kuten tiedätte, Malta on neuvoston vaihtavan puheenjohtajuuden pitäjä ensimmäistä kertaa liittymisensä jälkeen ja tämä tärkeässä vaiheessa unionin poliittisessa kehityksessä. Pyrimme olemaan reago, reagoimaan haasteisiin, joita unioni kohtaa tutkimuksen, innovoinnin ja avaruuden alueella. Uskomme antavamme vankan panoksen alueella, jotka ovat erityisen tärkeitä EUlle. Tämä koskee erityisesti Euroopan naapuruuden tärkeitä tavoitteita ja merisektorin kehittämistä. Tutkimus- ja kehittämisalueella keskitymme kahteen prioriteettiin. Ensinnäkin prima tutkimus ja innovointikumppanuus Välimeren alueella ja merimonitorointi ja raportointi tilanne on toinen prima luo koordinoidumman tutkimus- ja kehitysalueen eurovälimerellisellä alueella. Käyttäisimme artiklasta 85 ensi kertaa luodaksemme kumppanuutta EU- ja ei-EU-maiden välimerellisten maiden kanssa. Ja näin aikana, jolloin tällainen kumppanuus on välttämätöntä EUn ja naapureiden jatkuvan kasvun takaamiseksi. Prima on ilmaus komissaisen muodan, muodasiin avoimia maailmalle strategiasta. Tieteellä on tärkeä osuutensa kansainvälisten suhteiden ylläpitämisessä. Voimme tarttua yhteiskunnan haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan rajoja ylittäviä. Euroopan välimerellisen komppanoiden luominen on ensimmäinen kerta, jolloin artikla 185 tätä tapana tällä tavalla. Meidän täytyy työskennellä erityisen kovasti ja toivomme onnistua teidän avullanne lainsäädännön luomisessa, joka johtaisi primaa ohjelman luomiseen. Puheenjohtajan maana odotamme siis läheistä yhteistyötä ITRE-valiokunnan kanssa. Haluamme edistää välttämättömiä keskusteluja ja toivomme, että kaikkien kumppaneiden hyvä tahto toimielimien ja maiden tasolla voi johtaa tavoitteiden saavuttamiseen pohjohtajakauden lopuksi. Lopuksi kiitokseni Priiman puheenjohtajalle. Hän on tehnyt hyvän raportin Primasta. Ymmärrämme, että mietintöluonnoksen ensimmäinen käsittely oli juuri tänä aamuna. Pohjoittajamaa pyrkii vahvistamaan eurovälimerellistä tutkimus- ja innovointiyhteistyötä ja tulemme järjestämään ministeritason kokouksen tästä aiheesta 4. toukokuuta. Haluamme antaa uutta pohtia tutkimus- ja kehitystyölle alueellamme. Haluamme käyttää tutkimusta maahanmuuton syiden selvittämisessä. Ja tulemme julkaisemaan valetta, julkilla, valetta julkilausumaan ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi Välimeren alueella. Ja sitten raportointi ja monitorointi EUn tutkimus- ja kehitysmaisemassa. Pyrimme tunnistamaan alueita, joissa raportoinnin luoma hallinnollinen taakka TK-politiikassa voitaisiin sitä voitaisiin keventää. Haluamme yksinkertaistaa raportointia sekä tutkimustyöntekijöille että politiikan tekijöille. Haluamme, että politiikkaa on tutkimuspohjaista. Siis se raportointi on aivan välttämätöntä, mutta päällekkäinen raportointi luo turhaa hallinnollista taakkaa ja vie hallinnollista kapasiteettia politiikan toteuttamiselta. Me uskomme, että raportoinnin ja seurantavelvollisuuksien virtaviivastaminen tehostaisi politiikkaa ja parantaisi EUn TK-politiikkaa. Pyrimme keskusteluihin, joissa tartumme useampaan aspektiin, kuten raportoinnin laatu ja frekvenssi. Pyrimme siihen, että 13. toukokuuta tutkimusneuvosto hyväksyy johtopäätökset tästä. Me pyrimme jatkamaan politiikkakeskusteluja useamman ajankohtaisen asian parissa, jolla vaikutusta ole tutkimuspolitiikkaan. Yksi asia, johon keskitymme koko ajan, on innovointikuiluun kaventaminen – Ja tämä on jatkoa Slovakian puheenjohtajakauden konferenssille. Horisontti 2020 osanoton alueelliset erot. Ja niiden pienentäminen on meille ensisijaisen tärkeää, kuten jäsenillekin. Maltaan puheenjohtajakaudella todennäköisesti julkaistaan komission ensimmäinen arviointi Horisontti 2020 ohjelmasta – Malta on perillä merkittävästä työstä, jota komitea tekee. Me toivotamme tervetulleeksi ja odotamme Soleta Cabezon Ruisin mietintöä Horisontti 2020 täytäntöönpanosta, samoin kuin puolivälin arviointia, jonka kohteena on yhdeksäs puiteohjelma – joten valta tulee tekemään työtä puolivälin arvion parissa, milloin tarpeellista. Ja projekti alkaa kypsen vuoden lopulla ja me jatkamme edellisten puheenjohtajakausien työtä, jotta tämä asia kokonaisuus saataisiin luotsettua satamaan. Meillä on ohjelma, joka luo kontekstia politiikkakeskusteluille. keskusteluille kautta puheenjohtajakautemme. Toivotamme teidät ja kollegoina näihin tapahtumiin. Teillä varmasti ilo tietää, että tulevien lip- kvanttiteknologian lippulaiva aloitteiden tulevat askeleet julkaistaan toista valottaan kokouksessa. Me myöskin haluamme edistää Blumen agendaa EU-maiden kanssa. Tämä tapahtuu tapahtumassa, jonka nimi on BlueMed tutkimuksen ja kehitystyön allas kestävän kehityksen puolesta. Se on 19.4. Maltalla. Me, Malta uskoo, että Maltalla on tärkeä tehtävä, ää, äh, meritutkimuksella on tärkeä tehtävä merialan edistämiseksi. Ja Euronanna-konferenssi ja Marikuri-tapahtumat tapahtumat järjestetään 11.12.5. ja 25.23.6. Ja avaruuspolitiikan alueella keskustelut keskittyvät erityisesti komission tiedonantoa, joka koskee Euroopan avaruuspolitiikkaa, ja se julkaistiin viime lokakuussa pitkän konsultaation jälkeen. Uudessa maailmanlaisessa ympäristössä on tunnustettu, että Avaruus on Euroopan strategisen tärkeää. Ja Euroopan täytyy itsenäisesti ja kollektiivisesti kantaa vastuu avaruuden haasteista. Täytyy myös tunnustaa, että avaruudessa tapahtuvat toimet ja sovellukset ovat olennaisia yhteiskuntiemme kasvulle, niillä on suora vaikutus kansalaisten päivittäiseen elämään, joten on olennaista, että toimilla me pyrimme parantamaan Euroopan avaruusteollisuuden toimintaoloja ja estämme aitoja tavoitteita avaruuspolitiikalle ja toimille parantaaksemme kilpailukykyä ja jotta olisimme kapasiteettia tasapainosta Euroopassa. Yksikään jäsenmaa itsenäisesti iso tai pieni ei voi siihen yksin päästä. Meidän täytyy pyrkiä maksimoimaan Euroopan kansalaisten tavoitteet. Tämä oli ihan on ihan välttämätöntä. Minulla tervetullutta, että tässä strategiassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden kannat, kuten myös parlamentin päätöslauselmat, jotka koskevat avaruusmarkkinoiden hyödyntämisestä ja avaruuden ja turvallisuuden yhteyksistä. Tämä on meidän tukemme arvoinen kansalaisten ja yritysten hyväksi pyrimme pääsemään sopimukseen niissä neuvostoissa, jotka on vastu, ovat vastuussa tästä strategiasta. Ja näin neuvoston johtopäätösten päätöksen muodossa ja tämä avaruusneuvostossa toukokuussa 13. päivä. Pyrimme myös käymään poliittista keskustelua strategiasta. Tämä on rinnakkaista parlamentin työn kanssa. Me seuraamme parlamentin työtä läheisesti. Olemme myös val- meitä tarttumaan muihin avaruusaloitteisiin puheenjohtajakaudella. Mukaan lukien avaruuspalvelujen ja datan markkinahyödyntämistä. Tässä paljon on kiinni komission työn ajoituksesta. Avaruustapahtumissa yhteistyössä avaruustoimiston kanssa pyrimme luomaan konferenssi, jossa omistetaan Välimeren aluetta kasvun 7 viidettä valtassa. Aiheena, miten avaruusteknologia voidaan ottamaan alueen haasteita, jotka ovat olennaisia Euroopan turvallisuuden kannalta. Avaruus on myöskin mukana muissa sektoritapahtumissa, joita puheenjohtajakaudella tapahtuu, kuten Bloomberg-kokous, jonka mainitsenkin. Hyvät kollegat, uskon, että se ohjelma inspiroi työtänne. Odotamme saavan aikaan tuloksia teidän tuollanne. Tuloksia, jotka palvelevat kansalaisimme. Kiitoksia huomiosta. Paljon arvon ministeri. Yleensä tapana on, että käymme Maltalla lomalla. Nyt saimme kutsun tekemään ankarasti töitä konferensseissa ja muissa kokouksissa, mutta olemme valmis ottamaan tämän kutsun vastaan. Siitä olen ihan varma. Tervetuloa myöskin maltalaisille kollegoille, jotka eivät ole meidän valiokuntan jäseniä, mutta kuitenkin parlamentin jäseniä. Teillä on täysi oikeus esittää myöskin puheenvuoroja. Nyt kansanpuolen nimissä puhuu kollegamme García de Mera. Kiitoksia, kiitos puheenjohtajavaltio Maltalle ja kahdelle ministerille, jotka ovat tänään täällä paikan päällä. Viittaan kysymyksissäni niin erityisesti ministeri Emmanuel Malielle, joka vastaa digitaalia palvelujen sisämarkkinoista. Tiedän, että Malta puheenjohtajavaltiona, kuten täällä jo sanottiinkin, on hyvin valmis siihen, että otetaan merkittäviä askeleita televiestintäalan pakettien eteenpäin viemisessä. Kaikki EUn toimielimet haluavat saada tukkumarkkinat säänneltyä verkkovierailukysymyksissä. Se kesäkuun puoliväli 2017 on se määräaika, jolloin verkkovierailumaksujen tulee päättyä. Päivämäärä on olemassa ja me kaikki olemme siihen sitoutuneita. Toivottavasti näin pian myös tapahtuu. Tämän koodin lisäksi on muita lainsäädännön paketteja televiestintämarkkinoiden uudistuksessa yhdessä – viitataan langattomien verkkojen asetukseen. Sitä käsitellään Maltan puheenjohtajakaudella. Ja toinen, jota ei saa unohtaa, on berec sääntelyiden eurooppalainen sääntelijä tällä alalla. Itse haluan vain todeta, että meidän on todella otettava vakaita askeleita eteenpäin. Olisi hienoa, että Maltan kaudella päästäisiin poliittiseen sopimukseen sähköisen televiestinnän uudistuksesta. Emme ehkä pääse vielä loppuun, mutta parlamentissa ainakin voidaan päästä eteenpäin niin, että tiedostetaan se, että eteenpäin on päästävä. Meillä on agenda, joka toivottavasti myös toteutuu. Ja toivottavasti pian pääsemme neuvottelemaan neuvoston kanssa, ehkäpä keväällä. Olen vakuuttunut siitä, että sekä neuvosto, että parlamentti, että komissio todella pyrkivät ja toivovat ja ovat sitoutuneita siihen, että me voimme päästä sopimukseen, laadukkaaseen sopimukseen. Toivottavasti aikaa ei hukata, koska aihe on todella kiireellinen. On behalf of SN... Kiitoksia käsittääkseni. Rova Dalli puhuu SND-ryhmän nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin ministerille. Kiitoksia kummallakin ministerille. Minulla olisi kaksi kysymystä toinen tohtori Malialle. Kyse on tästä tilannosta, jonka te mainitsitte puheenvuorossanne ja niistä toimenpiteistä, jotka otettiin komission puolella käytön tämän koodin osalta. Tarkoituksena on maksimoida niin pitkälti kuin vain mahdollista joustavuutta, kun on kyse palvelun tarjoajan toimista ja verkkopalvelun tarjoajista. Yksi ehdotuksista tärkeimmistä ehdotuksista, jotka otettiin koodin yhteydessä käyttöön, oli se, että harmonisointiin kaistan hinnoittelua kautta Euroopan. Mutta kun tarkastelin näitä hintoja, spektrumi, spektripolitiikassa hinnat kuitenkin vaihtelevat melkoisen merkittävästi jäsenvaltioiden välillä. On merkittäviä eroja. Ja kun näkee, että näin on. Mitä teidän nähdäkseni voitaisiin tehdä Maltaan puheenjohtajakaudella vielä, jotta tämä uusi ehdotus, johon komissio on tarttunut nyt, saataisiin vietyä eteenpäin parlamentaariselle sihteerille herra Agiusille? Olisin sitä kysymyksen. Meidän täytyy pohtia sitä tosiasiaa, että Malta on maa, jolla on hyvin vähän kapasiteettia, kun on näistä kysymyksistä kyse, mutta maalla tulee olemaan johtava rooli toivon mukaan puheenjohtajakaudellaan. Kysynkin siksi, mihin toimintaan aiotte ryhtyä puheenjohtajakaudella sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat parhaalla tavalla käyttää hyväkseen avaruutta niin, että siitä hyötyy koko yhteiskunta ja Euroopan unionin talous. Toshinovski, ICR. Toshinovski, ECR-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä kollegoihini. Todella samaa mieltä kuin kollegani, kun he toteavat olevansa erittäin iloisia siitä, että meillä on tilaisuus tavata valtan ministerit heti puheenjohtajakauden aluksi. Uskon, että teidän puheenjohtajakautellinen tulee olemaan poikkeuksellinen luonteeltaan, koska samanaikaisesti parlamentti on saanut hyvin paljon lainsäädäntöehdotuksia komissiolta. Te tulette kenties hyvinkin paljon kommunikoimaan parlamentin kanssa enemmän kuin jotkut muut puheenjohtajavaltiot ovat tehneet. Mitä tulee teleliikennepakettiin esimerkiksi? Nyt vireillä on seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi verkkovierailuihin ja tajuuspolitiikkaan. Vaikuttaa siitä että puheenjohtajakautenne on varsinainen digitaalinen puheenjohtajakausi. Teillä on nyt suuria haasteita edessänne seuraavien kuuden kuukauden aikana. Minä olen vakuuttunut siitä, että verkkoverkkokysymykset tullaan vielä ratkaisemaan teidän kollegoidenne, kollegoidenne myötävaikutuksella. Yksi seikka on vielä avoinna. Tiedon siirron hinnoittelu ja sille asetetut kattohinnat. Toivon mukaan yhteinen sävelneuvoston puolella teidän kaudellaan tähän löydetään. Olemme täysin tietoisia siitä, että tämä on kaikkea muuta kuin helppoa. Me tulemme auttamaan teitä parhaan kykymme mukaan. Mitä sitten avaruuteen tulee? Haluaisin kiinnittää teidän huomioon siihen tosiasiaan, että tänä vuonna Galileo-järjestelmä on saatu vihdoinkin toimimaan. Koko hanke tulee riippumaan pitkälti teidän puheenjohtajakautenne menestyksestä, siitä kuinka te pystytte saamaan suuren yleisön mukaan tähän hankkeeseen. Tämä on kuitenkin maksanut valtaisen summan rahaa. Itse hanke tuo kuitenkin jotakin aivan uutta ihmisille, ihmisten elämään. Se on onnistunut yhteistyössä jäsenvaltioiden kesken. Haluan, haluan toivottaa teille kaikkea myös onnea ja menestystä teidän erittäin vaativalla puheenjohtajakaudellanne näinä vaikeina aikoina olemme hyvinkin tietoisia niistä ongelmista, jotka teidän täytyy ylittää. Aldenille Saro Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Alden nimissä maltalaisministereille tästä alustuksesta. Valtava asiakokonaisuus on tässä kyseessä digitaaliset sisämarkkinat, tutkimus. Malta on pieni maa ja kuusi kuukautta on varsin vähän kaiken hoitamiseksi. Mutta yhtä asiaa tässä hieman kaipasin. Ensinnäkin ministeri Malia, te vastaatte myös merenkulkualasta. Tästä ette sanonut mitään. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä tavoitteita teillä on tällä alalla. Tämä näkyy useissa valiokunnissa, jossa teen työtä. Sitten Adjus, ministeri Adjus, te puhuitte tutkimuksesta, innovoinnista, avaruustutkimuksesta. Se on totta kai Euroopalle tärkeä asia, mutta teen yhteistyötä Carmelo Velan maltalaiskomissaarin kanssa. Hän työstää siniseen kasvuun liittyviä kysymyksiä ja Horisontti 2020 ohjelmasta paljon suunnataan määrärahoja valtamerin. Aivan oikein. Emme tiedä vielä kylliksi avaruuskysymyksistä, mutta vieläkin vähemmän valtameristä. Maltalle tämä kuitenkin varmasti on tärkeä kysymys ja on tämän asia, jota ihmiskunta tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan. Eli siksi kysyisin, mitä tutkimuspainopisteitä teillä on, ei pelkästään avaruuden osalta, vaan myös valtamerten osalta. Maltahan on meren keskellä. Sakorafa. Edustaja Sakarafa joka on prima asian esittelijä, eikä pelkästään kuen edustaja. Κύριε Πρόεδρε, Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta ilmaista tyytyväisyyteni esittelijänä. Että Maltan prioriteettina on Välimeren alueen tutkimus- ja innovaatiokumppanuus. Tämä on yksi harvinaisesta yrityksestä tieteelliseen diplomatiaan, tieteen käyttämiseen diplomatiassa. Se voi vähentää aivovuotoa. Se voi auttaa vesivarojen hallinnassa, ruokavarojen hallinnassa ja se voi auttaa kummallakin puolen välimerta tieteen alueella. meidän täytyy ensimmäinen kuu, tammikuuta 2018 täytäntöönpaan, alkaa täytäntöönpano priimaa. Ja siksi odotan neuvoston ja komission ja parlamentin yhteistyötä esittelijänä. Pyrin parhaaseen tulokseen. Ja toivon teille parasta menestystä täydestä sydämestäni. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Edustaja Kappel, ENF-nimissä. Danke, Herr Präsident, Herr Minister. Kiitoksia puheenjohtaja, herra ministeri, herra valtiosihteeri. Teidän puheenjohtajakaudellanne suuria haasteita liittyvät digitalisointiin ja siihen, kuinka Euroopan pääseminen mukaan tietoyhteiskuntaan toteutuu. Teleliikennepaketti on yksi esimerkki ja sen uuden tarkastelu on tärkeä tehtävä ja myöskin roaming kysymyksissä, roaming tarjonnan vapaus, ja muitakin tärkeitä seikkoja on työstetty parlamentissa. Wifi-kysymys, Wifi for EU-kertomus, eilen sitä puhuttiin. Tärkeä seikka on niin ikään se, että eu kansalaisilla täytyy olla ilmainen pääsy internettiin julkisilla paikoilla. 180 miljoonaa euroa on tähän varattuna, 450 miljoonaa wifi-yhteyksien luomiseen. Euroopan parlamentin myötävaikutukselle yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tämä pitäisi toteuttaa. Kysyisinkin, uskotteko te, että jäsenvaltiot toimittavat varat tätä varten käyttöön ajoissa tämä, tähän Wifi for Europe aloitteeseen 5G? Toimintasuunnitelma on tällä hetkellä parlamentin käsittelyssä. Se on tärkeä EUn kannalta, kun haluamme toimia johtajan johtavassa asemassa Euroopassa ja maailmalla – Tarkoituksena on, että 5G-teknologia olisi Euroopassa käytössä 2020 vuonna ja 2018 tehtäisiin jo kokeiluja. Siten tarvitaan maailmanlaajuisia 5G-standardeja. 2018 eteenpäin ryhtäisiin laatimaan kansallisia 5G-suunnitelmia. Kysyisin, Miten te aiotte viedä tätä eteenpäin? Oletko teillä jotakin suunnitelmia, jotka hieman kepittäisivät jäsenvaltioita tekemään näitä suunnitelmia hyvin nopeasti? Kuinka voitte kannustaa jäsenvaltioita suunnitteluun täytäntöönpano? Sitten valtiosihteerille. Täällä mainittiin Prima aloite. Horisontti 2020. Täytäntöönpano saattaa olla vaikea. Kysyisin, entä sitten kolmannet maat, jotka ovat mukana hankkeissa? Törmäätkö nekin mahdollisesti byrokratisiin esteisiin, vaan voidaanko hankkeet pistää juohoista käyttöön. 220 miljoonaa pitäisi saada osaltuilta jäsenvaltiolta. Kuinka te voitte kannustaa maita maksamaan tämän rahan? Ja sitten B-kohta, ne maat, jotka eivät vielä ole mukana, miten voitte motivoida niitä tulemaan mukaan? Ja sitten vielä kysymys Kopernuksesta. Kalinon lisäksi tämä on toinen Euroopan lippulaivahanke, joka liittyy avaruuspolitiikkaan. Maaliskuusta tänä vuonna on määrä laukaista ilman satelliitti. Nyt tarvitaan lisää määrärahoja näitä hankkeita varten. Aiotteko te varmistaa, että Kopernusta tullaan tukemaan asianmukaisella tavalla? all the questions after the deadline. Esitte kaikki kysymykset sitten, kun teidän puheaikanne oli jo päättynyt, mutta erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä kuitenkin. Kiitos siitä. Edustaja Ryyvik seuraavana. Äh, Haluaisin kiittää ensinnäkin tohtori Malia siitä, että hän korosti sitä, kuinka tärkeät digitaaliset sisämarkkinat todella ovat. Mehän pyrimme saamaan aikaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat, joissa voi olla teknologia neutraalia kilpailua VLANin ja WIFin välillä yhtäältä ja toisaalta televiestinnän välillä – niin että kuluttajat voivat todella hyödyntää niitä. Ruumin kysymyksessä, verkkovierailukysymyksessä olemme päässeet nyt aika hyvin eteenpäin. Tässä on todellista kilpailua ainakin kansallisesti, mutta ei välttämättä jäsenvaltioiden välillä. Ja vuoteen 2019 asti pitäisi avata markkinoita Euroopassa niin, että digitaaliset sisämarkkinat todella voivat toteutua. ensi viikolla näistä verkkovierailumaksuista neuvotellaan. Tällä hetkellä hinta, Domin ratahinta, datahinta on 2,77 euroa. Uskotteko, että sääntelyssä pitäisi mennä tämän hinnan yli vai sen alle? Tämä kiinnostaisi minua. Madame Toyan. Rouva Toija, olkaa hyvä. Jo benvenuto alla presidenza Malta. Minäkin haluan toivottaa Maltan tervetulleeksi tänne ja varmasti teemme hyvää yhteistyötä kanssanne. Tässä ollaan nyt hieman siirtymävaiheessa. Jotkut asiat on saatu jo päätökseen ja toiset taas teidän työnne avulla voidaan myöhemmin saattaa päätöksen, eli tämä on nyt tärkeä ajanjakso. Muutama asia vain. Jo hyväksytyt kysymykset, joiden voimaan astumiseksi kuitenkin tarvitaan vielä neuvostoa. Itse olin esittelijänä parlamentissa yli 700 taajuus megahertsin taajuuksista. Tästä pian äänestämme. Kukaan ei kuitenkaan tässä oikein vielä asiaa eteenpäin. Tähän liittyy myös 5G ja tarvitaan eurooppalaista koordinointia. Teknologiset tärkeät muutokset voivat viedä eteenpäin myös Euroopan unionin tuotantokykyä, jos meillä olisi entistä koordinoituneempi lähestymistapaa. Ja toinen asia, josta puhuimme tänä aamuna, tiedän, että Malta puheenjohtajakaudellaan voi saattaa tämänkin asian hyväksyntään, eli rahoitus. Rahoitukseen liittyy valtavasti epäilyksiä ja sen toimintaan. Tiedätte hyvin, että 185 artiklan nojalla toimiminen on erittäin sitovaa, hankalaakin. Meillä on velvollisuus myös Euroopan ulkopuolisiin maihin. Meidän täytyy osoittaa se, että hankkeet, kuten Prima, josta te puhuitte, voivat toteutua, vaikka ne ovatkin erittäin monimutkaisia. Meillä on siis tärkeät suhteet näihin maihin. Edustaja closing the list of our speakers. viimeisenä. Longin tässä mä puhu pitkään, mutta kun monet kollegat ovat todenneet, meillä on paljon toivoa. Maltan puheenjohtajakaudelle olen oikein iloinen, että ollaan aloitettu yhteistyö ensimmäisissä trilogia Issamaltan alla. Pohjois-Pohjois oli minun verkkovierailla mietintön ja meillä oli hyvää yhteistyötä ja tapasimme myös ministeri, ministeri Maljan siellä ennen joulua valmistellaksemme kevättä ja kollega Toshinoski sanoi oikein hyvin. Että pyrimme digitaaliseen vallankumoukseen Maltan puheenjohtajakaudella. Rohkaisen siihen. Meillä on hyvin olemme valiokunnassa hyvin tulevaisuuteen suuntautuneita komission energiatiedonanto ja Maltan energiaprioriteetit ovat ratkaisevia ja kiinnostavia. Kuinka lisätä rakennusten energiatehokkuutta ja miten tehdään jotain käytännöllistä, joka auttaisi eurooppalaisia ymmärtämään EUn merkitys esimerkiksi energiaköyhyyden suhteen. Onpa kysymys etelästä tai kylmästä pohjalaista, mistä tulen. Joten haluaisinkin jo kiittää parlamenttia ryhmämme puolesta sitä, että meillä on hyvät tiimit neuvottelemassa trilogiassa ja myöskin arvostan valtaan halukkuutta koordinoida. Ei tämä ole helppoa, taloudelliset ovat suuria, mutta meille Euroopan kansalaisten intressit ja data on askel eteenpäin. Me puhumme digitaalitaloudesta kokonaisuudessaan. Session. Kiitos sitten vastauksia. Nyt pyydän, että ministeri vastaa. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minun täytyy kiittää teitä kannustavista sanoista, jotka osoititte puheenjohtajakaudellemme ja siitä, että olet valmiita tekemään meidän kanssamme yhteistyötä. Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista pyrin vastaamaan ja kommentoimaan puheenvuoroja. Rova Castillo kävi lävitse kaikki nämä aiheet. Mitä tähän koodiin tulee? Olemme hiomassa tätä asiaa loppuun digitaalisen sisämarkkinoita. Tämä on tärkeä asia, kuten te itsekin totesitte, kokonainen kannalta. Puheenjohtajakaudella me olemme määritelleet sisä, digitaalisen sisämarkkinat yhdeksi tärkeimmäksi painopistealueeksemme ja aiomme toimia niin kuin olemme sanoneet. Tämä koodin loppuun hiominen on tietystikin erittäin tärkeä asia meille. Omalta osaltamme neuvostossa olemme todenteolla aloittaneet tämän työstäminen. Artikla artiklalta olemme käyneet tekstiä lävitse. Uskomme, että tällä tapaa saadaan koko koodin ensimmäinen tarkastelu valmiiksi. Sitten meillä on parempi kuva siitä, missä kohtaa on ongelmia. Ja tämä sitten yhden taatusti tulee helpottamaan seuraavan puheenjohtajakauden tekemää työtä. Mitä tulee verkkovierailuihin? Haluaisin kiittää esittelijöitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä neuvottelujen yhteydessä. Kuten te hyvin tiedätte, 15. kesäkuuta on tärkeä päivä. Silloin kansalaiset odottavat roaming-maksujen poistumista. Ja meidän täytyy toteuttaa nuo kansallisten odotukset ja poistaa verkkoverelmaksut. Teemme ankarasti yhteistyötä ja teidän myötävaikutuksillanne pyritään eteenpäin niin ikään koreperissä ja kolmikantakeskusteluissa. Tulemme tarjoamaan ratkaisuja, vaikkakin vielä on eriviä näkemyksiä näistä tietoaukoista datapuolen kysymyksistä. Mitä tulee Wifi for you asian tai Wifi for eu asian Näin, että parlamentti on valmis aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa huhtikuussa, näin käsittääkseni. Tässä suhteessa olemme aloittaneet jo rakentaa keskustelut teknisellä tasolla yhdessä esittelijän kanssa. Odotamme, että myönteisiä tuloksia saadaan tämäkin asian hoidossa aikaan. Tämä on erittäin tärkeä aloite niin kuin muutkin mainitsivat omissa puheenvuoroissaan nyt iltapäivällä. Toivon mukaan pystyn nyt vastaamaan tähän esitettyihin kysymyksiin. Mitä Rova Dali puolestaan sanoi? Siihen totean sen, että vastaus on kyllä. Me tunnustamme sen, että taajuuspolitiikka on rajallista ja resurssit ovat vähäisiä valtiot tällä hetkellä ovat määrävässä asemassa rahoituksen suhteen. Olemme myöskin havainneet, että komissio pyrkii toimimaan tehokkaammin ja saman aikaan parempia tuloksia taajuuspolitiikassaan. Parempaa käyttöä, parempaa koordinaatiota halutaan komission puolella saada aikaan. Käytännössä olemme nähneet, että jotkut tai suurin osa ehdotuksista pyrkivät siihen, että kaistaa käytetään digitaalisten sisämarkkinoiden yhteydessä ja samalla otan helpottaa vapautuvan kaistan käyttöä, vapautuvan kaistan käyttöä. Edellisessä neuvoston kokouksessa teimme sellaisen johtopäätöksen, että näkemyseroja neuvoston puolella vielä on. Puheenjohtajakaudellamme tulemme toimimaan tässä rehellisenä välittäjänä ja käymään tervettä keskustelua, jotta edistystä saadaan aikaan tässäkin kysymyksessä, joka liittyy kaistan käyttöön ja koodiin. Tosenovski. Edustaja Tosanovski esitti myöskin kysymyksiä. Minulla on tullut kunnia tavata hänet, tapasimme viime joulukuussa. Toden totta mutta voimme havaita, että kaudella on paljon digitaalisia asioita asialistalla. Olemme täysin samaa mieltä tästä. Samaa mieltä olen myöskin samaa mieltä ajatuksesta Rome like at home. Verkkovierailulla toim- voi toim- pitäisi voida toimia niin kuin kotonakin. Ja me tulemme noudattamaan tässä samaa linjausta, jonka tässä mainitsin jo aiemmin. Te mainitsi myöskin Berekin. Mitä teemme Berekin suhteen? Koodissa on joitakin säännöksiä liittyvät Berekkiin ja katsomme, että parasta olisi, että ensin käymme lävitse koko tämän koodin kohta kohdalta, kuten jo mainitin, mainitsin. Ja sitten tarkastellaan berek asetusta Katsomme, että tämä on paras, asia, asia, paras tapa hoitaa tämä, koska Nykyisessä asioissa koodissa on niin seikkoja, jotka liittyvät perekkiin. Excuse me, it's, uh, it's, uh, uh I, I do back your pardon. Pyydän anteeksi sekanusta. Tehän mainitsitte erittäin tärkeän seikan, eli meriliikennesektorin. Minun ministeriöni vastaa myöskin meri kysymyksistä valtalla. Ja te aivan oikein totesitte, me tulemme huhtikuussa järjestämään epävirallisen ministerineuvoston kokouksen. Ja aivan oikeassa olitte myöskin, kun viittasitte siihen, että Joe Org entinen komissaari, joka oli juuri se, joka peräänkuulutti yhtenäistä merialuepolitiikkaa. Nykyinen komissaarimme myös pitää merten hallintaa omana lempilapsenaan ikään kuin. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Olen tästä täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Tällä hetkellä me keskustelemme, tai uudelleen keskustelemme tuon konferenssin estyslistasta. Se on määrä järjestää 20. huhtikuuta eteenpäin Maltalla. Tarkoituksena on puhua merten hallinnasta ja myöskin meri- ja rannikkoalueen matkailusta. Se on erittäin tärkeää koko alueen kannalta ja myöskin muiden maiden kannalta unionissa. Kappel, now, uh, um, uh... Minä tulen Rova Kappelin kysymyksiin it is at this point uh, Käsitin, että budjettikysymykset ovat edelleenkin avoinna. Olemme kuitenkin luottavaisia ja olemme valmiita tulevaan Rova Toijan mietintö, joka liittyy 5G, auttaa meitä eteenpäin. Edistys koodin yhteydessä on paras tapa viedä 5G-aloitetta myöskin eteenpäin. Rouva Toija sitten. Kiitoksia teidän puheenvuorostanne ja kommenteistanne ja myöskin ystävistä sanoistanne, kannustavista sellaisista. Neuvottelut 15 megahertzistä ovat yksi esimerkki siitä, kuinka yhteistyö eri toimijoiden välillä voi toimia tehokkaasti. Tämä on ollut hyvää yhteistyötä ja meidän pitäisi kaikkien jatkaa tässä hengessä muillakin osa-alueilla. Edustaja Rybich sitten. Mitä hinnoittelun tulee? Tehän tiedätte, että tällä hetkellä nämä kysymykset ovat Koreperin ja kolmikantakeskusteluiden aiheena, joten en usko, että on soveliasta, että millään tavalla nyt ennakoin neuvotteluiden tuloksia. En nyt voi oikeastaan tätä aihetta kommentoida. Toivon mukaan nyt pystyin vastaamaan kaikkiin puheenvuoroihin, jotka minulle osoitettiin. Ah, pyydän anteeksi. Täällä on vielä yksi asia. Rova Kumpula-Nattari, kiitoksia siitä, että ymmärsitte, kuinka herkästä tasapainosta on kyse neuvostossa. Voin kuitenkin vakuuttaa teille, että me kaikki pyrimme samoihin tavoitteisiin. Ja nyt vihdoinkin olen saanut päätökseen vastauskierrokseni. Uh, Kiitoksia paljon. Parlamentarin sihteeri, valtiosihteeri voi kenties nyt jatkaa ja vastaa muihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Start by thanking. Kiitos Musek. Ensiksi kiitän kaikkea puhuja rohkaisusta ja puheenjohtajakauden menestyksestä vastaan kysymyksiin, jotka koskevat tutkimusta, innovointia ja avaruutta. Ensin Rava Sakaravan kysymys Priman suhteen. Kuten tiedätte, Välimeren alueen tutkimus ja innovointi ja kumppanuus on yksi prioriteetteja. Lähtökohtana on 2012 Barcelonan kokous, jossa oltiin sitä mieltä, että vakain tutkimusalueita saataisiin perussopimuksen artikla 185 alla, ja tällä pyritään ruoka, ruoantuotannon ja vesitalouden alueella parannuksiin tartumme maastamuuton eri perussyihin ja pyrimme luomaan myöskin kulttuurisia siltoja Välimeren silloille ja kahta puolta ja pyrimme edistämään Priiman lainsäädäntökeskustelua mahdollisimman paljon. Tiedätte, että aikataulu on tiukka, mutta odotamme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta Prima hyväksyttäisiin nopeasti toukokuussa, niin että Horste 2020 budjettiosuus, joka on koronmerkitty Primalle, leimensi sivusuun. Ja sen Eisner ja sen Eisnerin kysymyksestä. Meillä on Bloomer-tapahtumassa tapahtuma ja, ja Myöskin valittan julkilausuman alla on tapahtuma, jonka osana Euromedia käsitellään. Rova Kapella oli kysymys horisontti 2020. Pyrimme siihen, että kolmannet maat voivat ottaa tasa-arvoisesti osaa siihen, että tässä tämä näkyy tässä puolivälin arvioinnissa. Me odotamme suositusta tästä asiasta. vaikka komissio on paremmassa asemassa vastaamaan 12 miljardia EU-budjetista äh, sijoitetaan avaruussektorille välillä 2014-2020 välillä. Ja meidän täytyy taata vastinetta investoinnille. Me pyrimme useampiin to- useampia toimia, Ja Euroopan avaruusstrategia olisi strategisempi teeltään. Avaruusteknologia myöskin tukee poliittisia prioriteetteja, kuten kasvihuone, kasvishuonekaasujen päästön seuranta ja liitaisen talouden kehittäminen. Eli rahoituksen täytyy olla riittävää, jotta strategian tavoitteet toteuttaisiin. Lopuksi olen vakuuttunut, että kattava ja kunnianhimoinen työohjelmamme osoittaa, että annamme sektorille sen ansaitseman prioriteetin. Vaikka Malta avaruuskapasiteetti on vielä lapsen kengissä, meillä on ollut useampia avaruusaisia tietoisuuden kasvattamisaloitteita. Meillä pitäisi olla siis jännittävä avaruuden suhteen edessä. Meillä on myöskin myös vastaavattu kansallinen tiedekeskus, jossa myös planetaario ja avaruusnäyttely. We plan also that during our presidency we will organize a Copernicus. Tulemme järjestämään myös Copernicus-koulutusohjelman ja merkitään informaatiosessia kesäkuussa ja hallitukseni tulee myöskin lanseeraamaan Maltaan ensimmäisen avaruuspolitiikan, joka heijastaa Euroopan avaruuspolitiikkaa näin lähikuukausina. Haluamme syvempää yhteistyötä Euroopan avaruusviraston kanssa, jotta hyödyntäisimme paremman avaruuden mahdollisuuksia. Ja meillä on kahdenvälisiä keskusteluja, jotta tunnistaisimme konkreettisia ohjelmia, jotka parantaisivat kapasiteettiamme – Näiden toimien synergi- näillä toiminnat tai siis synergia hallituksen ponnisteluiden kanssa, jolla pyritään muuttamaan malta tietota pohjoiseksi taloudeksi. Järjestämme työpajan meriturvallisuudesta toukokuun 17. päivä ja työskentelemme myöskin neuvoston johtopäätösten kanssa, jossa käsitellään Euroopan avaruusohjelmien ja nyt puheenjohtaja keskeyttää. Asked you to be very short, but your, your colleagues... Pyysin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti, koska kaksi kollegaanne, ministerikollegaanne, ovat jo kymmenisen minuuttia odottaneet tuolla salin ulkopuolella. Siksi pyysin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta ja siitä, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Nyt totesin, että olette seuraavalla kerralla jälleen tervetulleita kokouksemme. Ja nyt odotamme kollegoitanne Maltan hallituksesta tänne saliin. Uh, uh, two, uh, other represent... Täällä on vielä kaksi edustajaa. Maltan puheenjohtaja, kauden edustaja Maltan hallituksesta on nyt tulossa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 Uh, that we've got um, next guest. Seuraava vieraamme tulee Maltalta. Hän edustaa puheenjohtajavaltiota. Hän vastaa teollisuus- ja pk-yrityspolitiikasta Maltan hallituksessa. Hän on Chris Cardona, talous- ja investointiasioista vastaava ministeri. Toinen aihe, energiapoliittiset painopistealueet. Paikalla tätä varten on Konrad Mitsi, joka on valtiosihteeri pääministerin kabinetista. Toiminta puhutte mahdollisimman lyhyesti. Pyydän, että ministeri Cardona puhuu ensin. Olkaa hyvä. Nyt voitte sitten Maltan puhetta kautta. So as, as the presidency we firmly believe... Puheenjohtajavaltiona uskomme vakaasti, että teollisuus pitää asettaa EUn politiikan ja päätösten teon keskiöön, aivan kuten Euroopan parlamentti ja teollisuuden seurusryhmät ovat hiljattain tuoneet esille. Tällä hetkellä teollisuudessa ei ole lainsäädäntöpaketteja, mutta uskomme, että sitä ekosysteemiä täytyy kuitenkin tarkastella, jossa teollisuus toimii. EU toimii sekä alakohtaisesti että horisontaalisesti teollisuudessa ja alakohtaisesti olemme nähneet hiljattain uusia aloitteita terästeollisuudessa ja puolustustarviketeollisuudessa. Ja kun aika kuluu, EUn toimielimet suhtautuvat entistä käytännön läheisemmin tähän alaan, jotta voidaan taata yhteistyö ja luoda hyvät liiketoimintaedellytykset, vakautta ja tilanne, jossa meillä on pitkäaikaisia sijoituksia alalle. Näin voidaan puuttua teollisuuden sijoitus kuiluun, joka on vallinnut alalla vuodesta 2008 lähtien. ESIR-rahasto oli merkittävä aloite investointien aikaansaamiseksi ja yleisemmin katsottuna EUlla on teollisuuden digitalisoinnin aloitteita, kiertotalouteen liittyviä aloitteita ja erilaisia sisämarkkinastrategian alaisia aloitteita. Meillä on myös laajempia horisontaalisia aloitteita, kuten markkinaunioni, digitaaliset sisämarkkinat ja niin edelleen. Malta on järjestänyt lukuisia kahdenvälisiä tapaamisia sidosryhmien kanssa, jotta voidaan suunnitella toimia teollisuuden suhteen puolen vuoden aikana. Troikka muodostelmassa katsotaan myös sitä, mitä Alankomaiden ja Slovakian kaudella on tehty ja painopistealueet, joita meillä puheenjohtajakaudella on. Niitä on kolme. Yhtäältä halutaan lisätä talouskasvua ja parantaa teollisuuden kilpailukykyämme. Toisaalta sitten pitää puuttua teollisuuden toiminnan kustannuksiin. Ja sitten on avattava ovemme teollisuuden sidosryhmille, erityisesti pk-yritysten edustajille. Teollisuuden kysymyksissä me varmasti viemme eteenpäin kemian talouden kysymyksiä. Aiomme tarkastella kemian alan tulevaisuutta. Sitten logistiikka ja liikennekuljetusala on toinen, jota lähdemme analysoimaan. Katsomme kilpailuun, kilpailukykyyn liittyviä etuja, joita EUlla on logistiikka-alalla ja sitä, miten näitä voidaan edelleen edesauttaa ja lisätä tätä kautta kilpailukykyä siinä yhteydessä, mitä tapahtuu Trumpin valtakauden aikana ja Brexitin jälkeen. Meillä on erilaisia kasvuyritysaloitteita. Ja hyvä puheenjohtaja, meillä varmasti on Euroopassa paljon yrittäjyyshenkeä, innovatiivisuutta. Monet yritykset eivät kuitenkaan selviä kriittisten kolmen, neljän, viiden vuoden jälkeen. Meidän pitää saada potentiaalimme käyttöön asiakaskunnastamme, joten me todella, todella pyrimme käyttämään innovaatio- ja työn luontipotentiaalia, jota meillä todella on. Katsotaan pk-yritysten elinkaaren mahdollisuuksia, rahoituksen saantia, resurssien hallintaa, operatiivisia toimia, inhimillisen pääoman kysymyksiä. Ja odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne kasvuyritysaloite mietinnön osalta, kunhan esittelijä on nimetty. Ja mielelläni kutsuisin valiokuntani puheenjohtaja Busekin epävirallisen ministerineuvoston 5. ja 6. huhtikuuta Vallettassa. Tuossa kokouksessa keskustellaan laajemmin EUn kasvuyrityksistä. Sitten teollisuuden digitalisointi, Kuten tiedätte, digitalisointi on viime vuosikymmeninä muuttanut tuotantoa ja palveluiden tuottamista ja osittain julkishallinnon toimintaa, mutta se mitä nyt näemme on, kuinka digitalisaatio todella syvällisesti muuttaa myös palvelualaa ja perinteistä tuotantotaloutta. Se muuttaa sitä tapaa, jolla autoja tuotetaan, kemikaaleja tuotetaan, sitä, miten pankit tarjoavat rahoituspalveluita ja lista jatkuu ja jatkuu. Tässä tuotanto, toimitusketjut ja muut osat ovat muuttuneet. Esimerkiksi lääkinnälliset laitteet ovat entistä paremmin yhteydessä toisiinsa, ne ovat älykkäämpiä. Ja digitalisointi teollisuudessa on todella edelleen painopistealue. Luin mielenkiinnolla Butikoverin äh, mietinnön, joka koskee Euroopan teollisuuden digitalisointia. Olen siitä yhtä mieltä, että meillä on absurdi tilanne siitä, että tutkimuksen mukaan uudet teknologiat voivat johtaa siihen, että työpaikkoja menetetään, mutta samalla Euroopassa ei ole kyllin päteviä työntekijöitä. Tarvitsemme noin 180 000 IT erityisosaajaa. Siksi tässä strategiassa pitää painottaa todella taitoja, pätevyyttä. Tähän sisältyy oikeusopiskeluun, sitten elinikäinen oppiminen, pitää lähteä liikkeelle aivan nuoruusvuosista lähtien. Asioita pitää katsoa holistisesti, ei pelkästään suurta teollisuutta, vaan myös pienempiä yrityksiä ja ammattikoulutusta. Puheenjohtajavaltio on sitoutunut siihen, että Euroopan parlamentti on mukana konferenssissa, mikä pidetään 17.3. Vallettassa. Ja käytän tilaisuuden hyväkseni kutsuakseni teidät puheenjohtaja Busek myös tuohon konferenssiin. Äh, Thank you. Thank you, minister, for your... Kiitoksia arvo ministeri tästä puheenvuorostanne. Minä olen tietystikin valmis tulemaan Maltalle 5. ja 6. huhtikuuta. On kyllä Strasbourgin viikko, joten ajankohta on kovin vaikea, mutta 17. maaliskuuta on paljon parempi ajankohta. Voin kyllä tulla, kiitos kutsusta. Nyt sitten siirrymme energiapolitiikkaan. Ministeri Konrad Mitsi, olkaa hyvä. Dear colleagues, I am privileged to be here today for three main reasons. Firstly, I joined the TT Energy Council back in March 20... Ensinnäkin maaliskuussa 2013 olin neuvoston kokouksessa, kun puhuttiin energiasyndroomista, oireyhtymistä ja niistä haasteista, joita silloin Eurooppa kohtasi. Olen myöskin nähnyt, kuinka energiaunionin ajatuksena on kehittynyt lapsen kingistään nykypäivään nyt kun ministeri on tehty linjauksia ja saatu edistystä aikaan. Nyt kolmanneksi tulen tänne siksi, että tulen Euroopan unionin pienimmästä maasta ajankohtana, jolloin samainen unioni pyrkii erittäin kunnianhimoisella tavalla viemään eteenpäin energiaagendaa, josta jos täytyy ottaa huomioon kansalaisten huolet Euroopassa. Smart aikaan Euroopan unioni juhlii sisämarkkinoiden lähtölaukauksen 60 vuosipäivää, eli Rooman sopimusta. Euroopan unioni juota juurensa hiili- Minut kasvatettiin yhteiskunnassa, joka pystyi hyötymään rauhasta, vakaudesta ja pystyi nauttimaan sisämarkkinoista. Ne ovat unionin aikaansaannoksia. Energia on ollut alusta pitäen unionin sydämessä. Nyt ei puhuta pelkästään hiilestä ja teräksestä, monia haasteita on edelleenkin edessämme. Siksi tämä konsepti, joka nyt uudelleen on muokattu energiaunionin muotoon, on entistäkin tärkeämpi. Olen iloinen siitä, että herra Pusek, yksi tämän hankkeen arkkitehdestä, istuu täällä tänään. Energia on aina ollut eurooppalaisen hankkeen ytimessä. Tämä on aivan luonnollista, koska energia jo vuonna 1951, kun ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin, Euroopan hiiliyhteisön sopimus energiaisille erittäin tärkeänä. Elkeon ajatus on kuitenkin suhteellisen nuori. Vasta 1996 vuonna komissio hyväksyi ensimmäisen energiapaketin ja kolmas sellainen teemalla 2009. Kuten me kaikki tiedämme, 90-luvulle saakka Euroopan energiamarkkinoita dominoivat valtiolliset energiayhteydet ja kaasua, kaasun myynti, jakelu, ja kaikki muu oli samassa omistuksessa. 96-98 pikkuhiljaa pyrittiin avaamaan markkinoita kilpailulle. Toinen direktiiviryhmä vuonna 2003 pyrkii avaamaan energiamarkkinoita. Tästä kaikesta huolimatta täytyy pistää merkille, että pyrkimykset purkaa suuret omistukset energiamarkkinoille eivät täysin onnistuneet, koska tuon, tuontia kuluttajahintojen määrittelyä kaikkea tätä ohjaavat suuret toimijat, jotka estävät muiden tulemisen markkinoille markkinarakenteita, jotka tänä päivänä tunnemme, hyväksyttiin kolmessa energiapaketissa. Tämä saattaa olla vanha muisto vain, mutta se, että ei pystytty varmistamaan riittävää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja toimijoiden välillä, nähtiin selvästi energiakriisin yhteydessä tai talouskriisin yhteydessä. tämä nyt jäsenvaltioita toimimaan. Energiapolitiikkaa pidetään siirtymänä, jossa jäsenvaltiota pikkuhiljaa siirretään tähän liittyviä tehtäviä Euroopan tämän nyt kesken. Ja kun kaasuhanat pistettiin kiinni ja ei voitu lämmittää kotitalouksia, silloin syntyi pieni kriisi. Puolet eu e tulevasta kaasusta tuli yhden ainoan siirto, siirtymämaan välillä kautta. Katsoimme, että yksi suuri heikkous oli kaasun tointuskanavien yksipuolisuus. Hinnat ovat melkoisen korkealla, Euroopassa kaksi kertaa korkeamman kuin Atlantin toisella puolella. Yksi tärkeä ketju. Euroopassa käytetään noin miljardi päivässä energiaa. Saman aikaan pyritään pääsemään hiilen käytöstä eroon. Kilpailukyky on suuri haaste edelleenkin. On erittäin tärkeää, että seuraamme Yhdysvaltain energiasektorin kehitystä ja myöskin sitä, mitä uusi presidentti tulee tekemään. Energian hinta Yhdysvalloissa on suurin piirtein puolet eurooppalaisesta hinnasta. Kriisin henki edelleenkin valitsee. Ja tämä antoi pontta sille, että ryhtiin kehittämään Euroopan sisäisiä energiamarkkinoita. Tämä antoi pontta myöskin sille, että luotiin energiaunioni. Energiaunioni ja lainsäädäntöehdotuspaketti jota neuvosto vie eteenpäin, pyrkii jatkamaan t- nyt tehdystä työstä ja olemme varmistaa, että tulevaisuudessa ei ruveta olemaan yhtä pelokkaana kuin 2014. Eli markkinoita pyritään integroimaan nyt enemmän ja luomaan parempia yhteyksiä sähkö- ja kaasumarkkinoilla. etsineen vaihtoehtoja ja pyrimme parantamaan kilpailukykyä vapauttamalla energiamarkkinoita. Ei tämä ole mikään pikkutehtävä. Täällä minä sitten olen kuusi vuotta sen jälkeen, kun prosessi pistettiin liikkeelle. liikkeelle. Teen yhteistyötä Euroopan unionissa neuvoston nimissä tämän kiehtova hetki. Malta pyrkii viemään puheenjohtajakaudella kaikkia asioita eteenpäin. Edustamalla 28 jäsenvaltiota me tunnustamme, että me kaikkein pieni jäsenvaltio. En minä sano, että tämän heikkouden merkki, enkä nyt hae teiltä minkäänlaista sääliä tai sympatiaa. Ilmastonmuutos on erittäin tärkeä seikka sekä Pohjois- että Etelä-Euroopassa. Pohjoisen ja Keski-Euroopan ongelmat kasvukriisin yhteydessä eivät koettelevat meitä samalla tapaa. Malta on nuori jäsenvaltio. Se on asettanut energian tärkeään asemaan, huolimatta siitä, miten suuri tai pieni maa on ja siitä, missä päin Eurooppa sijaitsee. Euroopan pitäisi olla aina tärkeässä asemassa. Meidän täytyy kuulla kansalaisten huolia ja varmistaa, että kansalaiset saavat turvallista, puhdasta ja huokia energiaa. Pieni mikrovaltio, kuten Malta, on aina toiminut viimeisten neljän vuoden ajan. Tämä on erittäin haastava tehtävä. Ymmärrän täysin ne haasteet, jotka käytetään siihen, kuinka halutaan energiaa ja kasvumarkkinaan luoda kunnollisia yhteyksiä, yhteen liit- liitäntöjä. Pienenkin saaren täytyy varmistaa energian toimintavarmuus. Yksityiset mark- yksityiset sijoitukset pienillä markkinoilla ovat tarpeellisia pyrimme puhtaaseen energiaan huolimatta siitä, että meillä on tietystikin tässä esteitä. Jossakin määrin ihmisten huolet, jotka liittyvät energiaan, ovat huoli, huolia, jotka koostuvat Euroopan unionin mikromuodossa, mikrokosmoksen muodossa. Korkea kilpailukyky on asia, johon energia liittyy läheisesti ja samalla pelätään työpaikkojen menettämistä. Siksi olemme ottaneet energian tärkeäksi aiheeksi ja tämä on minun hallitukseni yksi painopistealue puheenjohtajakaudella. Energiaunionin kolme pilaria aloitetaan synkkaamaan hyvin. Huokeat hinnat, 25 prosenttia hintaa alentaa, toimitusvarmuus, meillä on uusia puhtaita voimaloita, kasvu, kaasu ja muut yhteydet energian verkkojen osalta on haluttu varmistaa naapurimaihin. Lisäksi haluamme terveyttä energiantuotantoa siten, että varmistetaan hinnat ovat matalata. Meillä on energiajärjestelmiä, joita olemme kehittäneet ja olemme täysin tietoisia kaikista haasteista. Näistä syistä olemme pyrkineet vakuuttamaan neuvoston ja komission komission ja parlamentin siitä, että valta täysin, täysin rinnan vie energiaisuutta eteenpäin. En nyt halua olla mitenkään poettinen, mutta haluaisin kertoa teille tämän kaiken, jotta voitte asettaa Maltan puheenjohtajakauden oman kontekstinsa. Olemme erittäin pragmaattinen maa. Ei meillä ole mitään suuruuden hulluuteen viittaavia pyrkimyksiä. Realismi tulee leimaamaan Maltan puheenjohtajakautta. Ennen kuin alamme puhua asetuksista ja direktiivistä keskusteluissa. Meidän täytyy varmistaa, että olemme pragmaattisia ennen muuta. Me, täytyy, me ymmärrämme täysin, me täytyy ymmärtää niitä vaikeuksia, joita ihmisillä on. Energia on kysymys, jossa ihmiset ovat tärkeässä asemassa. Ihmistenkin täytyy, tai täytyy pyrkiä Euroopan unionin etsimään omaa identiteettiään ja Euroopan unionin täytyy päästä jälleen kerran lähelle kansalaista. Joo, me valmiita kuuntelemaan ja vastaamme ihmisten kysymyksiin. Emmekä jatkuvasti vain sitä itsellemme kysymyksiä. Ihmiset välttämättä puhu niin paljon putkista ja energialiitännöistä, vaan pikemminkin energian hinnasta, sähkölaskuistaan ja siitä, kuinka kauan he ovat olleet ilman sähköä ja haluat pitää kotinsa lämpiminä. Ja haluat myöskin, että ilmastointi toimii. Monen vuoden, vuosien ajan meillä on ollut ongelma, joka liittyy hiukkasiin ja pölyyn joka kertoi ihmisten parvekkeille, kun lähellä on öljyvoimaloita. Haluaisimme tämän muuttaa. Samoin kuin keskustelemme näistä asioista tai direktiivistä, meidän täytyy varmistaa, että kun ihmiset näkevät meitä televisiossa, ja kuulevat, että me vastaamme ihmisten huoliin. Ei pelkästään niihin kysymyksiin, joista poliitikoita kiinnostaa. Tämä on erittäin tärkeä, varsinkin energia-alalla. Tämä on Euroopan unionin olemassa olevan ja sä, säilymisen kysymys. Mikäli eläkäiset saadaan kuntoon tämän win-win-tilanne unionin kannalta, pääsemme todenteolla lennoksi kansalaiset. Mikäli me kuuntele tavallisten ihmisten kysymyksiä, niin kyllä joku muu kuuntelee. Joten kauden haasteet ja muiden toimijoiden haasteet tulevat olemaan äh, se, että täytyy olla realistinen ja pragmaattinen ja tarjota ratkaisuja suuren luokan ongelmiin. Uskon, että kun saadaan energiapaketti paketti kaikkien kansalaisten hyödyksi, Tämä on hieno asia. Nyt haluaisin kiittää tilais, käyttää tilaisuutta hyväkseni ja käyttää Kanjetea ja Safkochia erittäin hyvästä yhteistyöstä kolmikantaneuvottelujen yhteydessä, jotta parhaillaan käydään. Euroopan parlamentti yritetään kriittisessä tärkeässä asemassa, mikä on asiat saattaa kuntoon. Juuri parlamentti on paras vastaamaan kansalaisten kysymyksiin, kun kansalaiset ovat parlamentin valinneet. Tehän puhutte kansalaisten kanssa joka ikinen viikko. Usein kuullaan, kuinka puheenjohtajamaa tarvitsee Euroopan parlamenttia yhä enemmän ja enemmän, mikäli halutaan neuvoston puolella saada sellaisen kuntoon, mitä ihmiset odottavat. Me tarvitsemme yhteistyötä, että se saadaan kuntoon. Mitä puheenjohtaja kauteen vielä tulee? Sieltä meidän prioriteettiamme. The off-supply proposal, the gas SOS. second is the energy labeling proposal. Toinen on energiamerkintäehdotus ja sitten puhdasta energiaa kaikille paketti ja tämän paketin momentumin säilyttäminen. Ja neljäs on eurovälimärinen ulottuvuus. Maakaasun toimitusturvallisuus on yksi energiaunionin kulmakiviä ja Maltaan ohjelman kulmakiviä. Olemme painaneet päälle, että kumppanimme tarttuisivat tähän nopeasti. Meillä on ollut jo joukko tapaamisia, jotta vauhti jatkuu siis Slovakian puheenjohtajuuden jälkeen. Malta työskentelee kovasti ehdotuksen parissa, jotka Pohja, Hollannin ja ää, Slovakian eli triokumppaneiden kanssa työhön ja toivotamme pian aloittavamme neuvottelut parlamentin kanssa. Odotan, että me etenemme nopeasti parlamentin kanssa tämän asian parissa, koska se on äärimmäisen tärkeää energiaturvallisuuden takaamiseksi. Pyrimme sopimuksen ennen puheenjohtajakauden loppua. Eli yhteenvetona olemme panostaneet seuraaviin asioihin. Ensinnäkin alueellinen yhteistyö, jäsenneuvostossa neuvostossa oli laajaa yksimielisyyttä, että alueellista yhteistyötä pitäisi vahvistaa riskipohjaiselta lähestymistavalta ja makaisun käytön riskit ja rajat ylittävät toimet pitäisi ottaa huomioon ryhmittymissä. Toiseksi tiedon vaihto, mikä on toimitusvarmuudelle niin tärkeää, että meidän täytyy tämä vahvistamismekanismi hallinnollisten, hallinnollisten tarkemmin pitää olla suhteellinen myöskin tiedon luottamuksen sanotaan täytyy säilyä. Ja jos viranomaisella on sopimusten vaikutuksen suhteen, sen pitää mitä niistä komissiolle. Maakaasu, sopimukset hakkaneevat yltäisikään 40 prosenttiin kynnykseen niiden suhteen komissiolla on oikeutta kysyä lisätietoa toimitusvarmuudesta, niin ne pitäisi kattaa hintoja ja ne pitää olla hallinnassa tarkoita suhteellisia. Kun kaikki hätätoimet on käytetty loppuun, niin jos neuvostossa on sapua, kompensoivat toimet ovat mahdollisia. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet. Odotan nopeata etenemistä parlamentin kanssa. Tämä on äärimmäisen tämä Euroopan energiaturvallisuuden takaamiseksi. Pyrimme tämän, tämän parlamentin mahdollisimman nopeasti. Ja sitten energiamerkinnät. Tämä on Maltaan ykkösprioriteetteja. Kun meillä on puhunut energiapaketti pöydällä, ei saa jäädä vaativamaan vanhemmin, vanhoja paketteja ja pitäisi saada pakettiin. Taskentelemme kovasti parlamentin kanssa ratkaisun löytämiseksi. Meillä on terve, saavutettu menestys on tervetullut ja pitäisi jatkaa siltä pohjalta. Olemme oikealla tiellä sopimuksen saavuttamiseksi. Sitten aikomuksemme puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille paketti. Me olemme sitoutuneita energialuomiseen suhteen 2030 tavoitteiden mukaisesti. Ja kol, komission marraskuussa hyväksyvät toimet ovat osa tätä energiaunionia. Me emme haluta Malta pyrkii avaamaan ison paketin ja aloittamaan keskustelun kaikista ehdotuksista, jotka ovat osa puhdas energiapaketti ja energiatehokkuus, energiamarkkinat, monimutkainen suunnittelu uudistuvat ja hallinta. Olen kutsunut kanssaan muodollisen ministerineuvoston 27.2. että kuulisin ministeriöiden kantaa tärkeimmistä poliittisista tavoitteista paketin suhteen. Meistä periaatteemme on, että energiatehokkuus ensin pyrimme tarkastelemaan energiatehokkuuden kohdistettua uudistamista. Pyrimme saamaan neuvostossa yleisen lähestymistavan kesäkuun loppuun mennessä ja halusimme lisää vauhtia muihin lainsäädäntöehdotuksiin, jotka kuuluvat vihreän energiapakettiin. Työtaakka on raskas ja odotamme yhteistyötä parlamentilta, että tämä energiaunionin lippulaiva saataisiin satamaan. Lisäämme myös työryhmien kokouksia. Ja lopuksi odotamme komission energiaunionin tilaraporttia lähiaikoina. Ja prioriteetti on alueellinen lähestymistapa täsmällisemmin. Valiokuntainen raportti eh, marraskuussa keskittyi Euromeen maakaasufoorumiin. Nyt kun meillä on viimeinen välimerelle puheenjohtajuus Junckerin kaudella, koemme, että meidän pitäisi paikottaa painottaa Euromed ulottuvuutta. Ja olemme ponnistelleet kovasti ja muodollisen ministerin jälkeen toinen korkeatason konferenssi, jossa on EU, ministeriä ja e, ei-EU-ministereitä. Ja kokouksen tarkoitus on ää, äh, säilyttää vauhti energiamarkkinan uusiutuvien ja maakaasun parissa korkeana. Ja kutsun teidät tietysti tämän konferenssiin. Konferenssin osana lanseerataan myös Pienten saarten foorumi EUssa. Se siis lanseerataan meidän kaudella. Kiitos huomiosta meidän toimintasuunnitelmamme. Sen tehtävänä on luoda kattava lähestymistapa jotta saataisiin turvallista tarjontaa ja kuluttajilla matkaa varaa. Ministers. Kiitos erinomaisesta puheenvuorosta kummallekin ministerille. Onko huomioita parlamentin edustajien jäsenten suunnalta? Meillä on aikaa hyvin vähän, joten puhutaan, puhukaa lyhyesti, ytimekkäästi, mahdollisimman lyhyesti, niin voidaan keskustella tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Ensimmäiseksi kansanpuolen nimessä edustaja Kaassa, joka on myöskin maltalainen jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Esittäisin kysymykseni energiaministerille. Sama ministeri oli vastuussa myös Maltan yksityistämisestä energiatoimittajastamme. Tähän liittyy myös Panama-paperi, skandaali. Näihin yrityksiin siirrettiin miljoonia. Voitteko selittää, mistä nämä miljoonat olivat peräisin? Maltan kansalaiset, parlamentti ja tiedotusvälineet ovat kysyneet teiltä näitä asioita. Tänään teillä on mahdollisuus tarjota meille vastauksia, joita olemme odottaneet kuukausien ajan. Ää, äh, Kiitoksia. Rova Dali, SRD-ryhmän nimessä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministerille Cardona ja Vitsi. Sallin, että valiokunnan jäsenen ominaisuudessa kerron teille, kuinka paljon me arvostamme Maltan puheenjohtajakauden prioriteetteja. Unioni Europea nystä anki Sallin, että koska tulen valtalta, että sanon seuraavan. Tämä on erittäin tärkeä hetki minun maalleni, koska meillä on nyt puheenjohtajamaana. Ja mitä painopistealueisiin tulee, voisin ottaa herra Mitsin puheenvuorosta. Olen siitä, että kiinnosti se, että mikroyritykset ja pk-yritykset pääsevät paremmin mukaan. Haluaisinkin kuulla, mitä prioriteetteja te tulette viemään eteenpäin. Miten voitte painottaa tätä puolta enemmän ja mitä te aiotte tehdä jotta voisi auttaa eurooppalaisia pk-yrityksiä ja varsinkin startup-yrityksiä. Ministeri Metsi, maamme on kuuluisa siitä, että se on pystynyt siirtämään raskaista polttoaineista LNGn käyttöön. Tämä on merkittävä kysymys koko EUn kannalta. Yksi tärkeimpiä lakeja Euroopan unissa – on asetus, joka liittyy kaasun toimitusvarmuuteen. Toinen tärkeä elementti on se, että varmistamme energian toimitusvarmuuden, energiaturvallisuuden. Niitä kaikki kansalliset unionissa saavat energiaa huolimatta siitä, missä he ovat, varsinkin kriisien iskiessä. Kuinka puheenjohtaja maana aiotte puuttua näin kysymyksiin ja mitä linjauksia teillä on ja mitä linjauksia neuvosto voisi tehdä näin tärkeän kysymyksen? Claude, Tur- Claude Turmes, vihreiden nimissä. Um, thank you. Kiitos ministeri. Keskitän energian kollega Kofferilla on toinen kysymys. On tärkeintä, että hyödynnämme tänne Välimeren alueen alueellisen lähestymistavan tukemiseksi. Parlamentilla on nyt muodollista yhteistyötä ää, väli, ää, Itämerellä, myös Kaakkois-Euroopassa, samoin Pohjanmerellä, sitten Espanjan, Ranskan, Benelux. Joku verran toimintaa siis on. Mutta meidän pitäisi syventää tätä energiatehokkuuden uusiutuvien kanssa ja luoda markkinoita kumppaneiden kanssa ja odotan aktiivista yhteistyötä tällä alueella. Sitten yksi kysymys. En tiedä kukaan on kirjoittanut riiffauksesi, mutta sanotaan, että energiahinta hinta Euroopassa on vaihtelevat kovasti Yhdysvaltoihin kanssa on suhteessa pätevä jonkun verran, mutta tarkastellaan tässä maakaasun hintoja. Sisähin markkinatomien ansiosta ja myöskin, koska me terminoimme öljyn hinnan suhteen, niin maakaasun hinta on tippunut poliittisten toimien seurauksena – Toiseksi e- energi- sähkön, e- energian tukkuhinta oli 25 ää, per me, dollaria per megawatt ää, Pohjolassa ja 30 Saksassa. Jos tarkastellaan Yhdysvaltain isompia markkinoita, niin näyttää, että tukkuhintojen välillä ei ole eroja. Nämä ovat globaalien maailmankaupalle altistuneiden yritysten vertaushinta. En tiedä, kukaan on kirjoittanut mutta tarkastelkaapa lukumme. Olemme tehneet kovasti työtä. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Sylikiotis GUE-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan toivottaa kaksi ministeriä tänne tervetulleeksi. Sitten teollisuudesta. Olemme yhtä mieltä tavoitteistanne uudelleen teollistamisesta ja pk-yrityksille annettavasta tuesta. Mutta tarvitsemme erittäin konkreettisia ehdotuksia ja toimintasuunnitelmia, jotta tavoitteisiin päästään. Tutkimusten mukaan 50 prosenttia eurooppalaisista Siis pk-yrityksistä joutuvat sulkemaan, lopettamaan toimintansa aivan alkuvuosina. Ja tämän takia menetetään 1,7 miljoonaa työpaikkaa. Tilanne vain heikkenee säästöpolitiikan ja uusliberalististen toimien takia. Mitä konkreettisia toimia tarvitaan? Te kyllä mainitsitte joitakin, mutta mitä voisimme tehdä hyvin konkreettisesti auttaaksemme PK-yrityksiä ja erityisesti COSME-ohjelman toteuttamista ja miten PK-yritykset voisivat saada entistä helpommin rahoitusta ja kasvukannustimia. Sitten energiapolitiikasta. Ryhmämme uskoo, että perus lähtökohta pitäisi olla, että energia on julkinen hyödyke ja jokaisella pitäisi olla – halpaa energiaa käytettävissään. Energiaköyhyydestä puhutaan paljonkin, mutta onko teillä ehdotuksia eurooppalaisesta integroidusta toimintasuunnitelmasta tämän köyhyyden kitkemiseksi? Koska Malta on energian osalta hyvin eristäytynyt, Ehkä teillä voisi olla kokemuksia. Meillä on keinoja päästä tällaisesta energiaa eristäytymisestä eroon. Energiatehokkuus mietinnössä tai kertomuksessa viitataan yhteistyön tarpeeseen EU:ssa ja sitten, että käytetään itäisen välimeren varantoja. Voitteko kertoa tästä jotakin? Ja kiitos. Herr Minister Kiitoksia ministerit Cardona ja Mitsi. Me aamulla keskustelimme komission jäsen Shevkovicin kanssa erityisesti puhtaan energian paketista EUlle. Tämä on hyvin kunnianhimoinen paketti vuoteen 2020. Tällä halutaan täytäntöönpanon aikana luoda 900 000 työpaikkaa ja lisätä BKT -tämme yhdellä prosentilla. Yleisesti ottaen energiaunionin paketissa on jo toteutettu 90 prosenttia toimista. On tärkeää, että täytäntöön pannaan näitä, jotta tämä toimii tehokkaasti. Ja kysyisin teiltä, Aikooko neuvosto pyrkiä siihen, että kolmikantaneuvotteluissa todella mennään kohti täytäntöönpanoa? Ja sitten kysymykseni Cardonalle. Teidän alanne on erityisen tärkeä investoinnit, pienyritykset. Te puhuitte kasvusta, kilpailukyvyn parantamisesta, toimintakustannusten vähentämisestä ja siitä, mikä on erityisen tärkeää, eli että vahvistetaan sidosryhmien yhteyksiä pk-ryhmiin. On olemassa useitakin pk-yrityksien kannalta merkittäviä lainsäädäntökysymyksiä ja hankkeita meneillään, kuten pääomamarkkinaunioni ja teollisuuden digitalisointi, joista puhuitte. Haluaisin kuulla, onko puheenjohtaja kaudellanne vielä uudelleen teollistamiseen liittyviä hankkeita? Onko asioita tulossa käsiteltäväksi vielä kenties teidän puheenjohtajakaudellanne ja täytäntöönpantavaksi tai seuraavalla kaudella ja miten tämä 20 prosentin tavoite toteutuu? Kiitoksia paljon. Rova Metsola, hänkin tulee Maltalta. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri Mitsi ylpeänä maatalaisena, minusta on vähän surrealista sitä ainoa ministeri, joka näkyy Panama-paperissa ja jolla on salaisia sijoituksia maailmaa on tässä edessämme. Yksi maltalainen lehti totesi, että Conor Mitsi oli avannut panamalaisen yrityksen lähes samaan aikaan, kun hän tuli hallituksen ministeri. Ja hän oli äh, tilintarkastuksen kanssa Täällä ta, sanon, että hänellä valtavasti rahaa, jota hänellä vielä on, että hän ei missään voi mahdottomasti, mahdollisestikaan ansaita teidän uskottuutanne on nolla, ja läsnollanne hyödytöntä. Minulle on todella huolestuttavaa, että, että teille saatte Maltaa ja koko Euroopan joutuu maksamaan hinnan teistä. Meillä on pari kysymystä, johon te vain pystytte vastaamaan. Teidän varoillanne ministerin palkalla. Miten te äh, voitte tallentaa tämän miljoonan dollarin vuotuisen äh, tallennuksen, joka teillä pitäisi olla Panamassa? Sanotte, että teillä on myöskin lisätuloja tietystä komissiosta. Mitähän ne olisivat? Luette kolme yritystä. Että te, te pääministerin henkilöstöpäällikkö ja kolmas, joka, joka on palstamaan Skypelle. Voisitko kertoa maailmalla on, että kuka on E-Grantin todellinen omistaja. Me kaipaamme vastauksia. Uh, Madame Werner. Rova Werner. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Toinen liittyy teollisuuspolitiikkaan ja toinen energiapolitiikkaan. Tämä herra Metsille. EU-parlamentti ja juuri ITREn valiokunta ovat jo pitkään perään kuuluttaneet johdonmukaista teollisuuspolitiikkaa. Oli iloinen, että näin intensiivisesti puhuitte tästä asiasta ja olette tarttuneet tähän asiaan. Minä olen täällä päin, jos minua etsitte täältä salin puolelta. Trumpin valinnan jälkeen tästä tulee vieläkin tärkeämpää, että meillä on koherenttia johdonmukaista teollisuus- ja kauppapolitiikkaa Euroopassa. Siksi kysynkin, Miten näette teollisuuden kasvun ja työpaikkojen luomisen erittäin vaikeissa globaalissa olosuhteissa? Kuinka digitaalinen siirtymä taloudessa saadaan onnistumaan? Euroopan parlamentti on vaatinut yhtenäistä teollisuusstrategiaa. Lokakuussakin 2016 päätöslausumatta muuden toistettiin ja lukuiset jäsenvaltiot, kuten järjestö Friends of Industry, on myöskin ollut tukemassa tätä vaatimusta. Miten te kaudella voitte harjoittaa aktiivista teollisuuspolitiikkaa ja myöskin peräänkuuttaa komissiolta, koska neuvoston puheenjohtajamaa ja Euroopan parlamentti aina vaativat tätä samaa asiaa teollisuuspolitiikkaa, mutta valitettavaa kyllä. Komission suulta tulee ei mitään tai ainakin hyvin vähän. Alakohtainen strategia on se myöskin, jota parlamentti on vuosia ollut viedä eteenpäin. Erityisesti olisi mainita teollisuus, terästeollisuuden esimerkiksi. Toivon todellakin, että viette näitä asioita eteenpäin niin, että ei tämä jää pelkästään parlamentin päätösasemaksi. Perämitsi, oli että iloinen siitä, että niin aktiivisesti ja yksityiskohtaisesti puhutte Euroopan energiapolitiikasta ja työstäen tätä asiaa. Tehän sanoitte pistämättä lauseen merkille, että energiassa on kyse ihmisistä Energiatehokkuusmerkintä asia on yksi seikka, jonka te mainitsitte, mutta vattava kyllä. Tämä on vielä kolmen keskusteluissa käsittelyssä. Mutta haluamme varmi, mikäli haluamme osoittaa, että kansalaisten puolesta me teemme energiapolitiikkaa, niin tämän asian eteenpäin vieminen on sitäkin tär- entistäkin tärkeämpää. Siksi vetoisin, että todellakin varmistaisitte sen, että teidän puheenjohtajakaudellanne vihdoinkin tästä saataisiin tulosta aikaan. Madame, eh, Mr. Koch. Edustaja Kolitsik. Děkuji, já nebudu tak obšírný jako můj před. Kiitos. En niin pitkään, kun edeltäjät 30 vuotta sitten eräs mittalaiteyritys, sillä oli ää, äh, myöskin yritys Maltalla. Onko vielä samanlaista yritystä olemassa? Sitten, mikä on teidän uusiutuvan energian suosikki Maltalla? Tuulienergiaa, geotermaalinen energia tai arkoenergia? Varmasti teillä on joku prosenttitavoite uusiutuville energialähteille Maltalla. Edustaja Bytikofer. Thank you, Chair. My first... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni on suunnattu ministeri Cardonalle. Kiitos siitä, että viittasitte digitalisointi kokonaisuuteen. Olen näistä taidoista täysin yhtä mieltä. Täällä istun. Haluan vain kertoa teille, että parlamentissa olisimme äärimmäisen tyytyväisiä siihen, että saisimme sidosryhmiltä maltalta panoksia tähän keskusteluun. Ja hy- hyvä herra, er- esittäisin teille kysymyksen liittyen riskeihin kolmansista maista liittyen Euroopan äh, high-tech-teollisuuteen. Uskotteko, että tässä tarvitaan erityisiä toimenpiteitä? Toinen kysymykseni ministeri Mitsille kuuluu, että miten voitte hoitaa tämän alan ministeri neuvoston kokoukseen, koska teiltä on omassa maassanne riistetty tämän alan salkku Panama paperiskandaalin takia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Rova Griffin seuraavana. Kiitos. Jorge, ministeri Metsi, oli ilo kuulla, kun sanotte 28 jäsen että Josef sanoi viime viikolla sisällössä, että on ironista, että Malta on pohjohtajamaa, kun Iso-Britannia lähtee josta, mutta me olemme täällä ja teemme sen, minkä pystymme. Me olemme täällä Euroopan edestä. Rakando, on, olin ilahtunut, että koulutus oli teollisuuspolitiikkanne ytimessä. Ministeri Mitsi, te sanoitte, energia on erityisesti ihmisistä kiinni. SD-ryhmänä me uskomme, että, että energia ei ole hyötykä, vaan pohjoinen sosiaalinen oikeus. Meillä on 50 miljoonaa kansalaista Euroopassa, jotka kärsivät energiaköyhyydestä. Meillä on tähän liittyvä kokous Gentissä mainitaan ja manifestiamme varten – meillä oli työpaja ja pohjoisena meppinen sanoa, että kenenkään ne pitäisi valita lämmittämisen tai syömisen välillä. Ja yksi kollega Benemdalleita Teresa Välimerellä kesällä. tämmöiset kuolevat, he kuolevat, koska heillä ei ole varaa ilmastointiin. Ja sitten meillä linjalla oli, että ehkä nekään pitäisi valita lämmittämisen ilman viilentämisen ja semmoisen välillä. Voitteko vakuuttaa Mitsi, että köyhyys ja sen poistaminen olisi puheenjohtajakautenne ytimessä? Uh, thank you very much, madam. Thank you. Kiitoksia paljon. Tämä oli koko joko kysymyksiä jäseniltä. Haluaisin nyt pyytää, että kumpikin ministeri vastaa. Kenties te voitte aloittaa. Ehkä saa järjestyksessä kuin ennenkin. Thank you, Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat täällä puhuneet osa salkustani kuuluu tämän valiokunnan toimialan. Ja voin muutaman kysymyksen vastata. Aloitan pk-yrityksistä. Rahoituksen saanti on pk-yritysten ja startup-yritysten ja scale-up-yritysten kannalta erittäin tärkeä kysymys. Kun neljä vuotta, olen ollut neljä vuotta talousministeri, ja ollut mukana neuvoston kokouksissa, olemme vieneet eteenpäin ajatusta, että rahoitusta pitäisi saada. Jatkuvasti olemme samaa asiaa. Olemme myöskin havainneet, että perinteiset rahoitusmallit eivät välttämättä toimi. Niin kuin herra Pytikofer mainitsi vastauksessaan, paikalliset pk-yrityksetkin saavat osakseen kilpailua kolmansista maista. Karlamme, me pyrimme käymään kunnianhimoisia keskusteluita ja löytämään kunnollisia ratkaisuja pk-yritysten kannalta, startupien ja skilapyritysten kannalta, jotta niillä olisi vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Loan from the bank, but it could be in... Ei siis välttämättä pankkilainoja tai muita kannustimia tai aloitteita voitaisiin ottaa käyttöön saman tapaan kuin paikallisesti on tehty, kun on annettu lainsäädäntö, joka koskee perheyrityksiä tai sosiaalialan yrityksiä. Tätä silmällä pitänne järjestämme epävirallisen neuvoston kokouksen, jossa puhutaan rahoituksen saamisesta. Seuraavassa kilpailukykyneuvostossa pohditaan start, startup- ja scale-up-yritysten asemaa ja niihin liittyviä aloitteita. Tulen myöskin järjestämään joukon teknisiä kokouksia vielä Maltan puheenjohtajakaudella. Joten PK-yritysten kannalta katsottuna uskon, että voin sanoa, että me kyllä ymmärrämme niiden ongelmia. Aiemmin käydä keskusteluita hiljattain annetun komission tiedonannon pohjalta. Katsomme, että on tarpeen edistää pk asemaa enemmänkin Euroopassa. Mitä teollisuuteen tulee? Uskon, että voin vast- jakaa tämän vastauksen kahteen osaan. Otan teollisuuspolitiikasta ja sen lopuksi puhun teollisuuden kilpailukyvystä. Ensimmäinen kysymys, joka tulee mieleen, on se, pitäisikö meillä olla teollisuuspolitiikkaa? Ja tarkastella, mitä on tapahtunut viime vuosina Junckerin komission aikana, kun päätettiin, että teollisuuspolitiikasta tehdään osa laajempaa poliittista aloitetta. Ja tämä laaja aloite liittyy moniin osa-alueisiin sisämarkkinoihin, esimerkiksi, jotka jäsen, komission mielestä luovat kunnolliset puitteet ja kunnolliset olosuhteet, joissa voidaan vaalia teollisuuspolitiikkaa ja eteenpäin. Mutta teollisuuspolitiikka ei ole, mikäli uusi teollisuuspoliittinen strategia saadaan liikkeelle, pistämme tämän kilpailukykyneuvoston syslistalle. Monia reaktioita ku- kuultiin jo ja kysyttiin, kuinka voimme parantaa teollisuuden kilpailukykyä. Se on yksi tärkeimpiä tavoitteitamme puheenjohtajakaudella. Tulemme perustamaan kaiken sille hyvälle työlle, jota Alankomaat ja Slovakia tekevät puheenjohtajakausillaan. Tulemme lähinnä keskittymään Euroopan unionin kilpailukykyyn suhteessa kolmansiin maihin. Puheenjohtajakaudella me tulemme keskittymään, kuten sanoin alustuspuheenvuorossani, kemian teollisuuteen, teollisuuden digitalisointiin, logistiikkaan, rahoituksen saantiin, startup-yrityksiin, yrityksiin ja eurooppalaisen puolustusalan toimintasuunnitelmaan. Pistämme myöskin jäsenvaltioiden halun laatia kaiken kattava teospolitiikkaa. Puheenjohtaja maa katsoo, että Euroopan teollisuuden kilpailukyky on laajan keskustelun arvoinen. Lisäksi aiemmin puhrautuksen saannista se on epävirallisessa neuvoston kokouksessa tärkeässä asemassa tässä huhtikuussa. Covers most of... Uskon, että nyt, nyt katoin suurimman osan kysymyksiä, ja parlamentin jäsenten puheenvuoroja vastauksessani. Tietystikin viittaan vielä rouva Wernerin pohdintaan, joka liittyy Trumpin valintaan ja sen aiheuttamiin aiheuttavan kiperään tilanteeseen. Tämä muuttaa näyttämän täysin, mutta vaatimaton mielipiteeni on, että tämä tarjoaa meille mahdollisuuden tarttua tilaisuuteen, nostaa rimaa korkeammalle ja tehdä sisäisestä ekosysteemistämme kunnianhimoisemman, koska uskon vahvasti, että tällä hetkellä Euroopan unioni voi enemmänkin hyötyä kansallisesta rahoituksesta ja kaupasta, ja se voi olla merkittävä, näyt- merkittävä tekijä kansallisen näyttämällä kysymyksissä. Nyt, jos saan pyytää, toinen ministeri, olkaa hyvä. Kiitos. Aloitan Torvasin kysymyksestä. Oli paljon valideja huomioita. Ensimmäinen niin koskee Välimeren alueellista ulottuvuutta, jossa Malta pyrkii edistämään Euromed ulottuvuutta. Me uskomme, että yhteydet sekä energia- että muiden energialähteiden yhteydet pois Afrikkaan tarjoavat arvoa Euroopalle. Haluamme edistää tätä agendaa. Haluamme jäsenvaltiona tukeneet Italian pyrkimyksiä lisätä yhteyksiä Tunisia. Ja tuomme heitä komission suuntaan. Meidän pitäisi saada Välimeren alueella energia, tehokkuuskulttuuria. Meidän myös pitää huolta energiahuollon varmuudesta. Totta kai Pohjois-Afrikassa on vakauseroja Libiaa, naapurimme on, on e, mullistusten kohdassa, joten siellä tällaisia aloitteita on vaikea edistää, mutta Algerian kanssa voisi, Marokon kanssa, Tunisian kanssa, Egyptin kanssa voimme edistää asioita. Sieltä on äskettäin löytynyt merkittäviä maakaasulähteitä. Tuomme heitä. Ja meillä on Maltassa myös epämuodollinen ministerikokous. Ja siellä tulee olemaan myös Pohjois-Afrikan välimeren ja Israelin ministereitä. Ja siellä on parlamentin ja tämän valiokunnan edustajia ja neuvoston edustajia, ja siellä keskustellaan erilaisia formeita näitä kolmea välimeren äh, esille äh, maakaasu, energia, sähkö ja sitten uudistuvat ja maakaasu. Ja sitten tilastoista me, me viittasimme tilastoihin, mutta näkökohtaisesti Pohjoismaiden hinnan, energiahinnan suhteen olisi valideja ja rohkaisisimme yhteyksien lisäämistä, jotta nuo edulliset hinnat osassa Eurooppaa välittyisivät muihin osiin maanossa ja katettaisiin sitten energiatapiot. Meillä on fyysinen yhteys omassa maassamme, joka Valtaan ja Sisilian kesken 2015. Se yhteys toimii välillä on katkoja, mutta yhteys Italian ja Sisilian välillä ei ole niin hyvä. Siellä on paljon liikennettä ja ruuhkaa. Ja jos tuo yhteys paranisi, saisimme paremmat hinnat. Mutta ymmärrän herra Turmasin näkökohdat. Herra Vajali, alleviivasi joukkoon valideja näkökohtia. Hän painotti, mitä muutoksia Maltassa tapahtu, Maltalla tapahtuu. Me pyrimme siirtymään raskasta polttoöljystä nesteytyy maakaasuun ja muuhun maakaasuun. Tämä on tapahtunut lyhyessä ajassa, alle neljässä vuodessa. Ja tämä vähentää hintoja myöskin päästöt alle 1050 prosentilla ja 90 prosenttia partikkelipäästä Demarassa ja Marsassa ovat laitokset suljetaan. Vaikuttaa ihmisten elämään ja me voimme tukea muita maakaasualoitteita, kuten korvaamaton esteetön maakaasulaitos putkella. Ja sitten kysymys, joka liittyy eurooppalaiseen ulottuvuuteen, joka on tämä tarjonta, lainsäädäntö, alueellinen yhteistyö ja solidaarisuus ja syyskuun neuvoston johtopäätökset rohkaisevat. Pyrimme sulkaisemaan kuilut muutamalla alueella. Tässä on työryhmien seuraavan pari viikon aikana. Ja pyrimme siihen, että emme ainoastaan aloittaisi keskustelua parlamentin kanssa, vaan saisimme tämän symbolisen, mutta merkittävän lainsäädäntökokonaisuuden hyväksyttyä. Ja herra Silki otti sitten kysymyksiä energiaköyhyydestä, eli se Griffinilla oli kysymyksiä energiaköyhyydestä. Energiaköyhyys on asia, joka meitä huolestuttaa ja siihen tarvitaan osana puhdasta energiaa eurooppalaisella pakettia. Ja paketeissa on altisasemassa olevan meidän kuluttajien käsite mukana. Se on askel oikeaan suuntaan. Tämä on lähellä meidän sydäntämme. Ihmiset puhuvat tästä Herra Griffin vaan Herra Rova Dali olevan sitä, että ihmisten ei pitäisi välitä asunnon lämmittämisen tai viilentämisen ja ruoan ostamisen välillä. Olemme ihan samalla linjoilla. Tämä on tällä hyvä onnea Rova Griffintä kentissä tällä aloitteella. Fantastista. Tulee hyviä aloitteita. Sitten oli kysymyksiä siitä, että Malta on siirtoverkistä erillään, mutta totta on, että meillä Maltan ja Sisilian välillä yhteys 200 megawattia. Totta kai pienemään pitää, pitää huolta äh, tarjonnan varmuudesta. Ja jos siis sen tarjoaja ei toimi, niin meillä ei ole erittäin sen jälkeen, meillä täytyy olla N-1 periaate, yksi askel. Sillä takana Maltan energiamiksi täytyy laittaa sillä pohjalla, että meillä on ensin äh, uusiutuvat sitten puhdasta maakaasua ja sitten ää, äh, turva, backup, tuotantolaitos, jos siirto ei toimi. Toivomme, että komissio edistää agendoja, jotka takaavat, että kaikki jäsenvaltiot ovat siirtoverkosta. Sirki johtaisi mainitsi myös itäisen välimeren ulottuvuuden, joka lähellä sydäntä ja Kyproksella Israelissa asti me haluamme edistää alueellista yhteistyötä haluamme nähdä sen toteutuvan. Ja yhdessä komission kanssa olemme 2014 järjestäneet Euromed-prosessin, lanseeraavan prosessin Italialla oli lisää tapahtumia Roomassa. Jatkamme tätä toukokuussa. Haluamme edistää Euromed-foorumia ja maakaasua, mutta myös energiantuotantoa ja uusiutuvat ja sitten kappale, joka painatti Sefkovicin ja Kanjetan portfelioiden merkitystä, eli puhdista energiaa kaikille eurooppalaisille. Olemme kiinnostuneita siitä, että vauhti säilyisi hyvänä, että nämä asiat etenisivät. Neuvoston jäsenet, 24 jäsenvaltiota, kuuntelevat, sitä vasta miettinyt, minkälaisia vastauksia tämä saa aikaan. Tässä on paljon sähkömarkkinoiden suunnittelu, hallinta, monia tekijöitä, jotka ovat kriittisiä, jotta saamme Euroopassa tuloksia aikaan. Jäsenvaltiot pyytävät aikaa perehtyäkseen asiakirjoihin. Ja haluamme avata tämän paketin kaikkia osat olemme lisänneet myöskin resursseja ja pysyvän edustajistoon. Ja yleensä työryhmiä on vain yksi per viikossa neljä ryhmälle. Eli noin neljä per kuukausi kasvatamme määriä ja eli kuusi työryhmää per kuukausi. Tämä on myönteinen askel eteenpäin. ja käytännön läheiseltä pohjalta. Haluamme myös edistää rakennusten energiatehokkuutta, koska tästä löydämme konsensuksen nopeasti ja sitten me avaamme muut. Tämä tulee Jotkut ovat sitä hiilestä. Kolkemalla omat agendansa, mutta olemme varmii, val, varmoja, että tämä paketti auttaa meitä siirtymään eteenpäin. Ja, ja kuuntelemme muuten jäsenvaltioiden kantoja tuloksia saadaksemme. Reveder totesi, että pitäisi keskittyä ihmisiin. Joten se, miten tärkeitä energiamerkinnät ovat ja tärkeitä ne ovat. Yksinkertaiset merkinnät auttavat kuluttajia valitsemaan, valitsemaan parhaat tuotteet ja ottamaan huomioon ympäristövaikutukset, elinkaarikustannukset ja tällä hetkellä on tekninen kysymys, joka koskee sen täytäntöpanoksen delegoituu säädös, vai täytäntöönpanosäädös, ja tämä on että käsissä ymmärtääkseni neljä muuta lainsäädännön on samassa portfoliossa, jolla vaikutusta tähän. Mutta haluan saada tämän loppuun puheenjohtajakaudellamme. Pyrimme löytämään oikean kompromissin, koska tämä on oikea asia eurooppalaisille. Herra Kohalic kysyi, tästä uusiutuvan energian miksistä Maltassa. Ante, pyydän anteeksi niin... Meillä on biofyysisiä rajoitteita ja viiden, neljän vuoden aikana äh, olla hallinnolla on ollut 2020 tavoitteet. Olen muuten energiamiksiä. Edellisen hallituksen energiamiksi keskittyi tuulienergiaan ja liittyen motoreiden vuoksi ja ympäristöarvioiden vuoksi joudumme lopettamaan tuulienergiaa ja puolet tulisi aurinkoenergiasta. Käytämme kaikkia valtan kattoja, tehtäiden kattoja ja käyttämättömiä kaivoksia ja entisiä teollisuuslaitoksia ja polttoaineet, jotka on pakal- tosiaan ja jätteet energiaksi lopuksi vielä ovat osa pakettia. Ja tämä merkitsee, että tavoitteet saavutetaan. Rova Griffinin kysymyksiä olen varmaan vastannut. Energiaköyhyyden suhteen takaan, että se on osana puhtaan energian pakettia. keskitymme konkreettisiin toimiin. Sitten pari kysymystä äh, rahoitusasemastani. Halusin alleviivata muutamaa kohtaa. Minulla on annettu neuvoksi vastata. Minun pitää edustaa jäsenvaltiota ja keskittyä paikallisiin kysymyksiin. Mutta kunnioksesta parlamentin jäsen, ja kohtaan, minun pitää taata informaatiota tästä. Minun kantani rahoitusasiasta minä olin luonut perhetrustin ja siihen liittyvän yritykseni syys tälle oli perheen varojen ja investointien hallinnoiminen. Rooma Metsola väteen mukaan se olisi pärsattu vaalien jälkeen, mutta tuolla ollenkaan totta, ja olen julkaissut yrityksen perustamispapereita, ja olen pyytänyt kaikkeen varojeni veroauditoinnin. Kukaan poliitikko ei ole valtalla tehnyt. Sitä tarkastella tästä näkökulmasta, mutta koko varallisuuteni käydään läpi. Se ei ole ongelma. Olen ollut suorapuheinen, totuus varmasti tulee esiin. Olen pyytänyt myös täydentävän rahoituslaitoksen toisen auditoinnista, trustista ja yrityksestä, jonka olen luonut. Ja se pitäisi taata kaikki vastaukset ihmisille täällä. Voin kertoa sen teille. Haluan mennä pol- Maltan politiikan yläpuolelle. Minun tehtäväni on esittää edustaa neuvostoa ja haluamme käyttää kuusi kuukautta viisaasti. Meillä on energiamerkinnät, meillä on ihmisillä väliä ja, ja on SOS, toimitusvarmuus. Tämä on vallankumouksellista. Tämä on hieno paketti, jonka komissio on luonut, joka on monimutkainen haastava. Ja sidosryhmien hallinta tarvitaan paljon, niin parlamentin täytyy tarkastella tätä, että, jotta meillä on paketti, jota Euroopassa energiaa ja on Euroopassa varaa, hyvät yhteydet, puhdasta ilmaa, keskitetään uusiutuvaan. Tässä tärkeimmät tavoitteet. Thank you. Thank you both ministers. First time in... Kiitoksia kummallakin ministerille ensimmäistä kertaa. Pääsimme nyt tutustumaan teidän puheenjohtajakauteenne. Tämä historian hetki. Toivotan teille kaikkea maasta onnea menestystä, joko koko unioninkin kannalta ja valiokunnan kannalta. Tämä on tärkeää kaikissa toimissa, joita Malta meille esitteli. Kiitoksia paljon jälleen kerran. Arvon kollegat, nyt seuraavaksi alkaa ITRE, tai päättyy ITRE-valiokunnan kokous tähän. Kello huomisaamuna kello 900 jatketaan, mutta heti samaten otetaan koordinaattorin kokous. Kolme minuutin kuluttua koordinaattorin kokous tässä samaisessa salissa huomisaamuna